Sitten aloitamme kokouksemme. Puheenjohtajan ilmoitukset, koordinaattorit ja päätökset eiliseltä päivältä löytyvät teiltä, teille. Ja jos ei kukaan puoli yhtä mennessä ole mitään huomaltanut, päätökset on hyväksyttyjä. Sitten aloitetaan äänestysistuntoon. Kokeillaanpa ensin, onko meillä riittävästi väkeä. Äänestys alkaa. Le vote. Äänestys päättyy. Hyvä. Ai eikö korttine toimi, herra van den Kamp? No onneksi Ismail Ertuk on siinä vieressä auttamassa. Allez, nous commençons tout de suite avec le rapport. Niin sitten ensimmäisenä Rova herra mietintö liittyen uusiin autoihin. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusautoille uudelleen laadittu teksti. Tämä on lausunto. Oletteko valmiita? Aloitetaan. Allez, on y va. No niin, 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa? No, tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Ils ont une en plus ECR. Alors, ECR. E on No, teillä oli liikaa yksi ääni, joku äänestää nyt ylimääräisenä, jonkun on jätettävä äänestämättä. Voilà. Selvä. Ai, pitääkö tarkistuttaa? No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Niin? Ah, vous n'avez pas votre carte. Eikö ole korttia? Miten äänestätte? Puolestako? No ei se mitään muuta sekään. Valitaan. Hylätty. Me, me, antakaapa merkki kunnolla, niin me seuraamme teitä, että tiedämme miten äänestätte, sopiko näin. Les rejetés. Nous se on nyt hylätty. Jatkamme. 142, 25 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluaisin tarkistuttaa. Äänestys alkaa. Plus yksi, kun rovalle ole korttia. Äänestys päättyy. Ei hylätty, koska rouva, jolla ei ole korttia, äänestää puolesta. Hyväksytty. Nous continuons. Amendement 26. Sitten seuraavaksi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 143 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kai hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa 143 tarkistuksesta. Ja sitten yksi ääni vastaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kai hylätty, mutta tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja yksi päälle. Hylättyy. Kompromissi 1 B puolesta vastaan tyhjää. Tiukkaksi meni ja tarkistamme yksi B ja yksi ääni vastaan muiden päälle. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi 2a-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 2b puolesta vastaan tyhjää ei ole kovin selvä tulos. Eli äänestämme kompromissista 2b. Ja sitten yksi ääni vastaan tämän lisäksi äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 170. 170. 170. Löysittekö herra kamp? Kääntäkää sivua. 170. Puolesta. No niin, puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, en tiedä. Tarkistamme. 31. Ja yksi ääni puolesta. Äänestys päättyy. Hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 yhdessä 32 ja 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan. Niin, Orarojo Dalon, haluatteko, että aloitetaan alusta? Kommenttia ohi mikrofonin. On peut les mettre au vote. Allez, l'amendement 173 puolesta vastaan Tyhjää. En tiedä. Äänestys alkaa. 173. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi tarkistusta yhdessä, 33 ja 176 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi tarkistusta yhdessä. 34 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sat... Niin, eli tarkistamme Koneäänestyksen 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Rouva, miten äänestätte te? Ai, nyt toimii. Eli hyväksytty. Kiitos, herra Koor, tästä valppaudesta. No niin, sitten jatketaan. 183, 4 ja 5 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kolme yhdessä 186, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190. Eli tarkistamme 189 koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan, ette luota siis. 190 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi yhdessä, 191 ja kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, uskoisin, mutta me tarkistamme. Eli tarkistamme tarkistukset 191 ja 2. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. 194 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 yhdessä 38 ja 195 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme nämä molemmat. Se ei ollut selvää. 38 ja 195 äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. Kompromissi kolme puolestaan. Vastaan tyhjää hylätty. No tarkistamme kompromissi kolmen. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty. kun se meni nurin, niin sitten kaikki tarkistukset äänestetään läpi. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 197. Alep, niin. Alep Ranskan joukolle hurrataan tänä iltana. Äänestys päättyy. Hylätty, olitte oikeassa. No, no sitten 40. Jatketaan vaan. 40 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 198. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numeron 200. Äänestys on käynnissä, nyt se päättyy. 200 on hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten seuraavaksi kompromissi neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolessa, ei anteeksi, 27 raukeaa, kun edellinen hyväksyttiin, anteeksi. Ja nyt sitten seuraavaksi 43, 208 ja 209. Là, ok, Excusez-moi. Anteeksi, luin väärin. Eli suoraan numeron viisi, kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi yhdessä. 218 ja 19 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää. Eli äänestytään Äänestys alkaa ja päättyy näistä kahdesta tarkistuksesta hyväksytty. No niin, eli 221 ja 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää kai hylätty. Tarkistamme 224. Äänestys päättyy. Uudelleen, koska jonkun kone ei toiminut. 224. No niin, äänestys päättyy hylätty. 225 puolesta vastaan. Oletteko väsyneitä? Eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numeron 226, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Luottakaapa minuun, rouva herra Rikee. Teidätkin näen. 227 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 228, 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää. Ei käynyt selväksi, eli nyt äänestetään kompromissista kuusi. Äänestys päättyy. Kompromissi kuusi hylätty. Kannatti tarkistaa. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme numero 47. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48 ja 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Herra Eikhutin 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 yhdestä 49 ja 235 puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hylätty, kai, tarkistamme. Eli äänestetään tarkistuksista 49 ja 235 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 238 puolesta vastaan. Herra Finkan koskaan en tule ymmärtämään, miksi oli omia tarkistuksia vastaan voi olla. On todellakin joskus hetkiä. Selvä. Eli kai hylätty. Toki elämässä tapahtuu. No sitten jatketaan. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty, mutta tarkistetaanpa. Eli kompromissi 7. Ja nyt päättyy äänestys. Hylätty. Ja sitten tarkistus tarkistukselta 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta ei, ei, kylläpä Ai raukeaa. Eli numero 50. 50 puolesta. Va, kuka sanoi ei, ei, ei, ei? Rouva Jutto, mitä saamulla nyt on vireillä? Kello on vasta vähän yli yhdeksän. Ajuttu, kaikki hyvin? No, uudelleen siis. Numero 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa. Eli numero 50, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Ja sitten 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tarkistetaan vielä numero 52. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 54. Komissio, te olette kovin ärkeitä tänä aamuna siellä takana. Huiskutelkaa mieluummin. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Se oli 54. 259 puolesta vastaan tyhjää. Äh, tiukaksi meni, eli tarkistetaan 259, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 2 yhdessä, 256, 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa, se tehtään. Äänestys alkaa ja päättyy. Eli hyväksytty. 50, ei kun suoraan 220, 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme tarkistusta yhdessä. Ai niin. Kaikki seuraavan tarkistukset, seuraavan sivun tarkistukset raukeavat. Eli nyt mennään, eli ne johtuvat kompromissi 1b, eli nyt mennään suoraan kaksisataakahdeksankymmentäseitsemän 287, 288 ja 289 yhdessä. Löysittekö 28789 äänet puolestaan? Allez, qui est contre? Ja vastaan. Tyhjää. Hylätty. Eli tarkistamme. Äänestys päättyy. Kylläpä vain hyväksytty. 292 puolestaan 292 puolestaan. Kukaan ei puolestaan. Qui est contre? Vastaan. No niin. Ja tyhjää. Hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää ei ollut kovin selvä. Eli 294 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 2 yhdessä. 2, 9, 5 ja 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli tarkistamme. 295 ja 296. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Miten niin tietysti? Sitten eteenpäin. 29, 297 ja 298 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 301 puolesta 301 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi yhdessä, kolmen. Ai anteeksi, ne raukeavat. Sitten 304, 305, 380, 306 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvä. 308 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 308 on hylätty kaksi yhdessä. 309 ja 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukia sitten 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 9, neljätoista ja 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 9, 316 ja 17 raukeavat. Ja sitten raukeavat siitä eteenpäin 329 asti. Noin. Trois. Vous avez raison. Olitte oikeassa 332 asti. Eli 332 ja 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334, 335 ja 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten seuraavat raukiavat. Tämäkin raukeaa. Et on arrive à l'amendement. Ja sitten 357. Löysittekö kaikki? 357 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 358 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 raukeaa 360 raukeaa 362 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 363, 4 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi yhdessä, 366 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten suoraan tarkistukseen 303 vastaan tyhjää hylätty valitettavasti. 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372, 384 ja 373 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 375 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi yhdessä. 378 ja 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. osakappaleet. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut selvää, eli äänestetään siitä. Äänestys alkaa numero yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty kaikki seuraavat raukeavat. Eli 66 puolesta 66. Nimittäin yksi hyväksyttiin, eli 67, 67 ja 8 raukeavat. Eli seuraavaksi seuraava 66. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69. Puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kol- kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. En tiedä miten kävi. Äänestämme siis numerosta 75. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 raukeaa. Seuraavaksi neljä puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut ihan selvää, eli äänestämme numerosta neljää. Äänestys alkaa ja päättyy. Numero neljä on hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numero 80. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 80 on, olisitte oikeassa, hyväksytty. Numero 5. Puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty. Tarkistamme numero 5. numero 5, eli äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli sitten seuraavat raukeavat kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Kai hyväksytty hyväksytty, mutta tarvitsetaan kompromissi yhdeksän. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 10 puolesta ei tässä ole virhe, ei ole kyse 28, vaan 9 siinä on virhe. Eli siitä äänestetään. Ei se niin vakava ole. Kyllä minä hallitsen tämän tilanteen. Numero 10. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 raukeaa. 10 tultua hyväksytyksi. Herra kort, haluatteko todellakin tarkistuttaa numero 10? Eli tarkistus 10 tarkistetaan. Äänestys alkaa. 10. Äänestys käynnissä. Ja äänestys päättyy. Te puhutte liian kovaa, kun on kuulokit päässään. Hylätty. Kiitoksia, herra Koch. Alors, comme l'amendement 10 a été rejeté... Ja kun 10 hylättiin, niin seuraavaksi 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistuttaa, eli tarkistus 90. Äänestys alkaa ja päättyy. Ils n'ont pas levé les mains. Bah, alors là, il y a... alors vous... No, mitä mieltä sä voitte? Minä yritän seurata teitä, ja te teette mitään tee. Eli niin, reippaammin. Reippaasti käsi ylös. 90 hyväksyttiin, sitten 91. Te puhutte liian kovaa, Ruoferharen. Vähän hiljempaa. 91. Niin, puolesta 91 vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi yhdessä, 96 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme yhdessä, 12, 98, ja 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavaksi 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 yhdessä 105 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi yhdessä, C14 ja 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi yhdessä, 189 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 ja 12 yhdessä puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää ei käynyt ihan selväksi. 19 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta, ei kun se raukeaa, anteeksi. Eli 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Ei käynyt selväksi, eli äänestämme vielä tarkistuksesta 20. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 128. 128 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 132 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 134 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 139 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt äänestämme koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Kiitos. 23.18 ääni. Mietit on hyväksytty. La Esitteli, olkaa hyvä. President. Niin puheenjohtaja. Haluan ottaa nimeni pois mietinnöstä. Alors, nous prenons en compte le retrait du nom de Madame Christine. Otamme tämän huomioon, eli esittelijän nimi otetaan pois mietinnöstä. Tämän merkitään pöytäkirjaan ja jatkamme. Nous continuons sur les accords. Me jatkamme sopimuksesta, EUn, EUn ja Kanadan välisestä lentoliikennesopimuksesta. En suoraan menemme nimenhuutoäänestykseen. Si vous voulez sortir, c'est en silence. Jos haluatte poistua salista, niin tehkää se hiljaa. Y- Yksi ainoa äänestys. Allez, nous votons sur les accords. No niin, eli äänestämme sopimuksesta EUn ja Kanadan välillä. Menemme suoraan äänestykseen. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäyhdeksän puolesta, yksi vastaan. Ei tyhjää ääniä. Mandaatti on hyväksytty. Ja sitten Toinen äänestys pöytäkirjasta. Ja tässäkin kyse sopimuksesta EUn ja Kanadan välillä ja Kroatian liittymisestä. Äänestys alkaa. Tämä on tämä Kroatia-mietintö. Löytyykö se Alors, Monsieur Kramer, maintenant c'est le vote. Edustaja Kramer, nyt äänestetään. Avec le Canada. Ça permet à la Croatie Kyse on siis siitä, että Kroatia voi liittyä sopimukseen EUn ja Kanadan välillä. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Hienoa. Kiitoksia tästä. Ja sitten jatketaan. Edustaja Ajuton mietintö. Madame Magazine, la parole est à vous. Gesine, olkaa hyvä. Heute votes in verschiedenen... Tänään on äh, äänestyksiä monessa muussakin valiokunnassa. Eikö tässä voitaisiin sanoa vain, että ne luvut eikä, eikä toista tämä muutosehdotussanaa tai tarkistussanaa koko ajan. Päästään vähän rivakaan eteenpäin, että ehditään kaikkiin äänestyksiin mekin, joita, jotka istumme monissa valiokunnissa. Donc on va être sur votre volet, madame. No niin. Edustaja Maisner, oletteko valmis? Sanotaan vain numerot, se menee todella nopeasti. No niin, kompromissi yksi. Ajuton mietintö. Kompromissi yksi hyväksytty. Sitten suoraan kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys kompromissi kahteen puolesta. Siinä alapuolella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistamme. Tarkistamme tuloksen. Nyt täällä on liikaa taustamelua. Jos haluatte jutustella, niin menkääpä ulos. Kiitos. Lisäys kompromissiin kaksi. Ovatko kaikki nyt kartalla? Lisää tarkistus. Puolesta äänet vastaan. Tulos ei ole selvä koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 157 puolesta. 157 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Haluatteko todella tarkistaa? Selvä. Äänestys alkaa. Joku sanoi check. Allez, l'amendement 150. Si chacun commence à... Jos kaikki ryhtyvät keskustelemaan, niin ei tästä tule mitään. Nyt sovittiin niin, että sanotaan pelkkä numero ja äänestetään sillä tavalla. Eli edellistä ei hyväksytty. Siirrymme kompromissiin kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 16 ja 165. Identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. Koneella 16.165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. C'est adopté. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. No niin, äänestys alkaa. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 A. Ah. Siitä ei äänestetä. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei äänestetä, ei äänestetä. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta. Ei, vaan hetkinen. Se raukeaa. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä koneella. 179. Äänestys päättyy. Hylätty. 19. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 182 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten suoraan 193 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 suoraan 209. Kaikki nämä raukeavat. Haluatte tarkistaa? No niin, 196 tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistuksen 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi identtistä 25 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme

27. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 225 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 226 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 227 raukeaa. Envi 27 puolesta. Sekin raukeaa. Pahoittelut. Envi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää Tulos ei ole selvä. Koneella 228. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että se hylättiin. Haluatteko tarkistaa? 229 koneella äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 230 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 32 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 231 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 232 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Luulisin, mutta tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa, edustaja Rike. Envi 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Envi 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 30, Envi 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Envi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, koneella 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi kolme kolme. Kaksi, kolme, kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatte tarkistaa? No niin. neljä koneella. Äänestys päättyy. Tämä on Bandikampin tarkistus. Hienoa. Hyväksytty. Kerrankin äänestitte oman tarkistuksenne puolesta. No niin, jatketaan. 236 puolesta. 236. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 237 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 238. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 249 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tulos ei ole selvä. 2, 4, 9 koneella. Äänestys päättyy. Hylätty. Suoraan tarkistukseen 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 253 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 255 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 256. Haluatteko tarkistaa ja minkä? 255. Tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Envi 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 6, 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2, 6, 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Envi 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 6, 3, 1 puolesta vastaan tyhjä Ettekö enää äänestä? 263 sanoo puheenjohtaja. 263. Puheenjohtaja korjaa itseään. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 43. A, sitä ei äänestetä. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koneella Envi 44. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 ei vaan, menemme tarkistukseen 51. 51 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä koneella. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneella 53. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 20-20. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. No niin, koneella. 54. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. 58 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ole selvä. Envi 4 koneella. Äänestys alkaa. Envi 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten suoraan tarkistukseen 64 puolesta. Ei vaan se. Aivan. Raukeaa. 65 <coughs> ja 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, Envi 6 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76. Ei vaan nämä raukeavat 78 ja Envi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistukseen kuusi. Ei kuusi vain, vaan yhdeksän. Allez, envi 9. No niin, envi yhdeksän puolesta. Envi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten identtiset Envi 15 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suoraan Envi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää No niin, suoraan numeroon 97. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistamme. 97 koneella. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Envi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten suoraan tarkistukseen 99 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. 99 koneella äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten suoraan loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää ääntä. Et maintenant nous allons passer direct... Ja sitten äänestämme neuvottelumandaatista. Olkaapas tarkkoina. Äänestys alkaa. Neuvottelumandaatti. Allez, j'ouvre le vote. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta, 9 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Edustaja Ajuto, te ryhdytte neuvottelemaan. Hienoa. Ja jatketaan. Neuvottelumandaatti siis hyväksyttiin. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, deux minutes. No niin, kaksi minuuttia vielä hiljaisuutta. Edustaja Deli, meillä on nyt pieni vastoinkäyminen esityslistan suhteen, eli ministeri tulee vieraaksemme. pidättekö parempana, että äänestämme nyt vai lykätäänkö äänestys iltapäivään?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 mietinnöstä. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Ei ole selvä tämä tulos. On Äänestys alkaa tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. Tämähän oli ihan selvästi hyväksytty. No niin, viimeinen äänestyssessio. 110 puolesta. Ei vaan se raukeaa. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Haluatte tarkistaa? No sitten tarkistetaan. 115 koneella. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa, edustaja Van de Kamp hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistuksen 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suoran tarkistukseen 150 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjä Tämä pitää tarkistaa koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. No niin, tarkistamme. 152 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Edustaja Ertug. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13. Haluatte tarkistaa tämän? No niin, 153. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten ei vaan. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneella 177. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aika tiukille menevät enemmistöt. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatte tarkistaa ja sitten tarkistetaan. 182 koneella. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, tulos ei ollut selvä. Koneella 185. Äänestys päättyy. Hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tulos ei ollut selvä. 188 koneella. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 189 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 197 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 200 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta 204. Menemme suoraan 204 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 204 koneella. Äänestys päättyy. Hylätty. 205. Puolesta. Vastaan. Yrittäkää nyt pitää kaikki hiljennässä. Täytyy keskittyä. Aikaa ei ole paljon. 205 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 206 A, haluatte tarkistaa 205 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 208 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 209 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta haluatte tarkistaa. Tarkistus 27 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ole selvä. 29 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvällä enemmistöllä. Yrittäkää nostaa selkeästi kättä. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38. No niin, tarkistamme 37 koneella. Äänestys päättyy. Aika tiukka tulos. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 koneella äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhden äänen erolla hylätty kuitenkin. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 korjaa puheenjohtaja. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tulos ei ollut selvä. Koneella 48. Äänestys päättyy. Hylätty tiukille menevät nämä äänestykset. 49 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65, siitä ei äänestetä. 66 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää. Enpä tiedä tulosta. No niin, koneella. Tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten suoraan kompromissiin viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, tarkistamme 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Siinä lukee, että ei äänestetä. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta hetkonen, hetkonen. Kaikki nämä raukeavat pahoittelut ja menemme suoraan 93 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää. Enpä tiedä tuloksesta. Koneella 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Vasta-äänet. Selvä. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys koneella. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Plus 29. 29 ääntä puolesta, 5 vastaääntä ja 3 tyhjää. Edustaja Deli, teidän mietintönne on hyväksytty. Hyvät kollegat, me jatkamme. Kyse on Itävallan suunnitelmien painopisteiden esittelystä. Mistä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 On a trop de retard. On Olemme liikaa myöhässä. On va voir ce qu'on peut faire. Mais ça me paraît impossible. Katsotaan mitä on tehtävissä, mutta vaikealtahan se näyttää. Siellä presidenta, joko... Puhemies, ymmärrän. Toki, että esityslistaa pitää muuttaa ulkoisista syistä, mutta toisaalta meillä edustajillakin on oma aikataulumme. Iltapäiväksi ajattelit tätä linja-autoasiaa käsitellä. Ja minulla on sitten oikeudellista niin valiokunnassa oma asia, eli en voi olla läsnä. No, Monsieur de Grande, j'ai bien compris. Edustaja de Grande, ymmärsin kyllä teidän ongelmanne oikein hyvin. Nyt kyse on siitä, että olemme aikataulusta jäljessä ja tästä syystä kiinnitin huomionne siihen, että me siirrämme edustajat sille mietintöä. Jos aikaa suinkin vain jää, niin pidämme sen oikealla paikallaan, mutta en mene tästä takuuseen. Sopiiko näin? Teemme kaiken mahdollisen, mitä tehtävissä on. Nous continuons notre point suivant. Sitten menemme seuraavaan kohtaan, eli kuuntelemme Itävallan painopisteistä. La présidence autrichienne. Avec l'arrivée de monsieur... Paikalla on ministeri Norbert Offer. Tehän olette liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri. Ensimmäinen heinäkuuta Itävalta ryhtyi puheenjohtajaksi neuvostossa hyvin kunnianhimoisella ohjelmalla. Itävalta puheenjohtajavaltiona on ilmoittanut, että aikoo keskittyä aivan erityisesti eurooppalaisiin ratkaisuihin tärkeissä kysymyksissä. Tehän tiedätte, että minun valiokunnassani nämä aiheet ovat sellaisia, joissa on kyse kansalaisten jokapäiväisestä elämästä, yhteyksistä, siitä todellisesta elämästä, missä nuoret esimerkiksi elävät vaikkapa raideliikenteessä. Ja ennen kaikkea ajattelemme tässä liikenne alaa ja suuria, tärkeitä, merkittäviä yhteyksiä. Puhumme eh, TEN-verkoista liikenteen alalla. Kaikkialla Euroopassa kansalaiset tunnustavat Euroopan lisäarvon ja tässä valiokunnassa tämä eurooppalainen arvo on aivan kiistämätön. Luonnollisesti tämä edellyttää myös rahoitusvaroja, joita me myös käsittelemme. Tässä rinnallahan käydään myös budjettineuvotteluja ja tässä meidän valiokunnassamme me olemme myös määritelleet painopisteemme. Painopisteinä ovat digitalisaatio. Tehän tiedätte, että tämä on oleellisen tärkeä kysymys näinä päivinä. Se on ajankohtainen aihe myös tässä valiokunnassa, sillä liikennesektori on nyt todella muutoksen kourissa. Digitaalinen vallankumous koskettaa tätä alaa toden teolla. Voitte luottaa meidän tukeemme niin, että tuemme todella eurooppalaisia hankkeita, jotta ne etenevät. Annan teille puheenvuoron herra ministeri noin 80 minuutiksi ja tämän jälkeen puheenvuoron saavat koordinaattorit. He esittävät teille kysymyksiä, jonka pohjalta keskustellaan. Ja sitten lopuksi saatte vielä uudestaan puheenvuoron, jossa voitte vastata kysymyksiin. Herra ministeri Norbert Hofer, olkaa hyvä, 20 minuuttia. Besten Dank, Frau Vorsitzende. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät näiset herrat, edustajat, minulla on tänään ilo ja kunnia tässä ja tämän istunnon yhteydessä olla paikalla ja kertoa teille vähän tavallaan puheenjohtajakauden päätavoitteista. Tässä edustan tässä samaa matkailun ja kestävän kehityksen ministeriä samalla me olemme äh, tässä todellakin olemme perehtyneet tähän äh, mm, äh, haastavaan kokonaisuuteen. Tämähän on aivan tärkeä, erityisen tärkeä myöskin meille. Itävaltahan otti Euroopan unionin puheenjohtajuuden tässä tämän kuun ensimmäisestä päivästä lähtien, ja se edellyttää suuria vaatimuksia tälle koko työlle ja kestävä rauha, vapaus ja, ja siitä kautta parantunut hyvinvointi Euroopan unionin maissa on tietenkin mm, Euroopan unionin perustana kaikki, ja kaikki, kaikki valtiot ovat kiinteästi taloudellisessa yhteistyössä, yhteen tekemissä keskenään ja sitä kautta sitten juuri varmistetaan rauhan säilymys. Ja tämä kiinteä yhteys on tietysti ymmärrystä myös toisista, toista valtiosta, toisista kansalaisista. Sitä kautta syntyy sitten ymmärtä, ymmärrys yhteistyölle ja se on erittäin tärkeää säilytä ja se on se suurin lisäarvo tässä Euroopan unionissa, että me pystymme tämän moninaisuuden ja moniarvoisuuden säilyttämään äh, sitä kautta sitten tulee tietysti suuret va- vaatimukset meille. Yksikään maa ei voi yksin tästä suoriutua. Kansainvälinen kilpailu tiivistyy. Euroopan kilpailullista asemaa on vahvistettava ja varmistettava. Tietysti ilmastonsuojelun merkitys kasvaa jatkuvasti ja koko ajan sitten myöskin tämä kestävä liikkuvuus on siinä välttämätön muuttuja. No, tietenkään kaikki terrorismi ja radikalisointi ovat jatkuvana uhkana. Ja, ja, ja juuri tässä sitten kuitenkin eh, tässä on meidän kilpailukyvyn säilyttäminen on aivan erityisen tärkeää, kun, kun näemme, miten eh, maailma kehittyy. Yhdysvallat on erittäin protektionistisen suuntaan menossa. Venäjä vahvistaa otettaan Kiinassa hyvinvointi eh, kansalaisten hyvinvointi kasvaa ja sen vaikutusvalta kaikkialla maailmassa voimistuu samaa vauhtia. Ja se tietysti äh, tässä on työntyy monelle infrastruktuurisektorillekin. Ja tietysti missä Euroopan unioni tässä on, on erittäin tärkeää. Me, me, meidän pitää säilyttää kilpailukykymme ja äh, olla valmis äh, on sitten komissio tietysti eurooppalaisen integraation moottorina, vetur, veturina joutuu sitten ottamaan hyvin määrä, päämäärätietoisen roolin tässä, tässä sopimusten vaalijana Eh, edetä siinä ähm, äh, johdonmukaisesti. Me, me voi aina äh, suunnitelman ja mukaan edetä, koska äh, on uusia sopimuksia vanhojen ohella. Ja sen vuoksi kaikki Euroopan unionin maat ovat tässä jo joutuneet sitten huomaamaan tämän karvaasti. Kansanlainsäätäjät, neuvosto ja parlamentti on heidän on äh, kannettava vastuunsa niin, että sitten voimme pystyä äh, äh, rauhan, hyvinvoinnin, kehityksen ja kilpailukyvyn saralla vahvistaa asemiamme. Tietysti parlamentin ja neuvoston välillä on, on tietysti, että tässä tällaista pientä kitkaa aina välillä, mutta se, että meidän puheenjohtajakaudella me yritämme saada enemmän nämä kolme toimielintä puhaltamaan yhteen hiileen. tehdä tehdä, että tämä että meidän mottomme Europa das Schütz, eli Ein Europa das Schütz, yksi Eurooppa antaa suojaa. Me haluamme tähän tietysti ottaa vastuuta tästä yhtenäisyydestä. Itä- itävaltaiset pyrkimykset suun, keskittyvät siihen, että Euroopan unioni vahvistuu ja tulee lähemmäs kansalaisia ja sitä kautta sitten kansalaisten luottamus unionin toimintakykyyn vahvistuu. Samoin sitä myöskin EU-toimijoiden välistä yhteistyötä on tarkoitus vahvistaa. Tässä aivan tarkkaanhan tiedetään, että, että että ministerineuvoston puhe, puheenjohtajana ei ole ihan merkityksetön rooli kuitenkaan, mutta vielä sitäkin tärkeämpää äh, roolia näyttelee se apparaatti tuolla taustalla kulisseissa. Meillä on Itävallassa hyvin toimiva virkamieskunta ja hallinto, ja näiden äh, äh, tuella tulemme sitten jo toimimaan, etsimään kompromisseja, yhteistä pohjaa yhteistyöllä. Että tietysti meillä tämä taustavoimien luotto meihin ja toisinpäin on tietysti erittäin tärkeä. Ei ministerit ja tätä työtä yksin tee tietenkään. Me, me pyrimme tekemään ratkaisuja sitten niiden ihmisten tuolla, jotka eivät aina julkisuudessa näy näkymistä. Mitä sitten tulee tähän liikennesektoriin, me haluamme tietysti kehittää liikennepolitiikkaa saada hankkimalla sille tehokkaampaa kilpailukykyä. Saamme saada myöskin sitten että tämä turvallisuuskysymykset ja samoin sitten tietysti työolosuhteet ja sosiaaliset olosuhteet vahvistaa. Toki haluamme myöskin tietenkin liikenteen ja liikkuvuuden ympäristöystävällisyyttä painostaa, painottaa me, me olemme mieluummin tällainen työnjohto kuin puheenjohto tässä unionin työssä. Tietysti meidän pitää mainottaa prioriteetit oikein ja, ja reaalisesti ja avoin vuoropuhelu parlamentin kanssa, jossa komission ja muunkin kanssa tietenkin erityisen, erityisen tärkeää, että kykenemme sitten löytämään aitoja ratkaisuja erilaisiin painopisteongelmiin <clears throat> meidän pitää ajatella, että estää kilpailun vääristymät esimerkiksi, pyrkiä sitten saamaan ekologi- ekologista ja sosiaalista komponenttia liikennejärjestelmissä vahvistamaan ja tuomaan ne lähemmäs kansalaisia. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää ottaa nyt esille Bulgarian puheenjohtajakauden aikaiset saavutukset ja kiitokset heille työstä, jota tulemme sitten tällä lainsäädäntökaudella jatkamaan. Bulgarialla todellakin vielä lämpimät kiitokset todellakin kaikesta. Yhdys, täällä It- It- It- Itävallassa puheenjohtajakausia on, on nyt jo useita. Tämä on kolmas me olemme tietysti että olemme perehtyneet liikkuvuuspakettiin <clears throat> ja olemme analysoineet saavutettua edistystä Bulgarian viitottamalla tiellä, mitä tulee esimerkiksi sitten Äh, ajatellen vaikkapa äh, pääsyä liikennemarkkinoille, äh, pohtineet kuljettajien ajoaikoja, lepoaikoja <clears throat> ja ajopiirturien käyttämistä esimerkiksi ja varmistaa samalla sitten nämä työ, ehtojen toteutuminen, sitten, <clears throat> erityisesti mitä tulee vaikkapa lähetettyihin ajo, kuljettajien, jotta pystyisimme sitten saamaan kompromissin ja etsimään pohjaa yhteisille yhteisymmärrykselle. Tulemme tekemään parhaamme löytääksemme kompromisseja tällä hyvin kiistanalaisella sektorilla. Tietenkin tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja kahdenvälisiä yhteyksiä kaikkiin, to, kaikkiin toimijoihin. Ja tietenkin parlamentin kanta eri asiakokonaisuuksiin on tärkeää ottaa huomioon. Eh, vaikka vielä emme tietenkään ole tässä eh, toimielten välisessä neuvottelussa kovinkaan pitkälle edenneet, on eh, kuitenkin erittäin tärkeää ottaa huomioon, mitä parlamentti mistäkin ajattelee, ja pyrkiä sitten siellä tästä löytämään yhteistä pohjaa yhteiselle tavoitteelle. Se on meille erittäin tärkeää. Ja tässä parlamentti täysistunnossahan torjui tämän liikkuvuuspaketin ensimmäisen version ja tässä äh, valiokunnan keskustelu, tässä on vain yksi lisätodiste siitä, että tämä on aika monimutkainen ja poliittisestikin arkaluontoinen aihe, missä me, äh, mitä me nyt tässä työstämme. Äh, sen vuoksi puheenjohtajan kaudella me tulemme hyvin huolellisesti ja perusteellisesti tarttumaan toimeen ja ottaa pitää mielessä sitten, että joulukuiseen TTE-kokoukseen neuvoston mennessä saisimme jotain sinne esitettävää. Tietysti tiedän, mitä tulee sitten esimerkiksi vaikkapa tienkäyttömaksujen käyttöön ja siitä tietojen vaihtoon. Olemme valmiita tässäkin tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa saadaksemme sitten tästä edistystä aikaan. Trilogihan alkaa jo heti huomenissa. Ja Eh, mitä sitten tulee tähän eh, liikkuvuuspakettiin, eh, täällä neuvoston sisällä on aikamoista ristivetoa esimerkiksi koskien sitä, että ovatko henkilöautot otettava mukaan tähän Eurovinjetti-direktiivin piiriin vaiko eivän, ja siinä vai pitääkö sitten jättää täydellinen valinnanvapaus jäsenmaille, miten he sitten näitä tietullajansa käyttävät. Ja koska siitä, että no, tässähän törmätään tähän toissijaisuus pulmaan aika voimakkaasti. Mitä sitten tulee tähän puheenjohtajuuskauteen sinällä, me emme, me emme pelkästään aja mitään omaa kantaamme tietenkään, mutta siltä huolimatta on niin, että, että meillä on aikalaisia mielipideeroavuuksia tässä asiassa. Tästä on hyvin vaikea päästä eteenpäin, se on ihan, ihan selvä. Täytyy se myöntää ihan rehellisesti. Mitä sitten tuolle mobiilikuvuspaketin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten mm, perustuksien vahvistamiseen tulee. Siinä on haaste edelleenkin. Me, ja Bulgarian puheenjohtajakaudellahan tuli, tässä tuli selkeitä ero, e, e, ehdotuksia tästä. E, niin, ja vaikka niin ikään erityisen kiinnostavaa on se tämä yhdistelmä kuljetusten direktiivin uudistaminen. Se on tärkeä tavoite meille. Ja sitten myös mitä tulee ää, ää, ää, sisällöllisesti tärkeintä. Me olemme tässä aihepiirissä olleet aika perusteellisesti pohdiskellut tätä ja sitä on mietitty sitten tietysti missä parlamentti, mitä tästä miettii ja olemme ottamaan, ottamaan sen selkeästikin huomioon niin että voisimme neuvottelut käynnistää, neuvottelut parlamentin kanssa nopeasti ja sitten viimeistään saattaa maaliin Romanian puheenjohtajakaudella. kaudella tässä aamupäivällä oli jo äänestys tärkeästä elementistä koskien kestävää liikennejärjestelmää, eli nimittäin tämä direktiivi puhtaista ajoneuvosta. Tässä tavoitteena on tällainen ei pelkästään matala, mutta nollapäästöiset ajoneuvot. Ja siitä sitten me tässä Itävalta pyrkii saamaan selkeitä edistysaskelia, ottamaan selkeitä edistysaskelia tässä asiakokonaisuudessa. Ja joka tapauksessa neuvosto tällaisen yleisnäkemyksen on, on valmis tästä teema, teemasta saamaan aikaan. Sitä pidämme aika realistisena tavoitteena, mitä sitten tulee liikkuvuuspaketin kolmanteen osaan, eli sitten liikenneturvallisuuden parantamiseen. Se on tämmöinen tuoreimmat Äh, suuntaviivat tällä saralla. Me tulemme tietysti tässä äh, äh, esimerkiksi automatisoitujen ja, ja verkkoon kytkettyjen ajoneuvojen kautta tätä parantamaan ja, ja ylipäätänsä tätä, näitä yleisiä turvallisuus, liikenneturvallisuus direktiivejä ja asetuksia mm, parantamaan samoin infrastruktuuria. Eli saamme siitäkin tällaisen yleisnäkemyksen toivon mukaan valmiiksi sitten Eh, tällainen tehokas moderni infrastruktuuri eh, eh, luo tietysti liikkuvuudelle selkeän pohjan ja tässä Itä- Itävalta tulee erityisesti sitten pitämään mielessään tätä SEF eli näiden Euroopan verkkojen Euroopan asetusta, hyvinkin tärkeä ja tnv verkoston kehittäminen ja pyrimme sitten myöskin varmistamaan riittävän rahoituksen näille kaikille hankkeille, esimerkiksi CEF 2.0. Ja toki sitten myöskin ympäristöystävällinen liikenne ansaitsee huomiomme. Samoin myöskin sitten tällaista kilpailukykyisen liiken, liikennepolitiikan saamaan raiteille. Mitä sitten ilmailuun tulee, puheenjohtajakausi, puheenjohtaja maa aikoo kantaa kortensa kekoon siltä osin, että Euroopan kilpailukyky myöskin tällä sektorilla vahvistuisi. Ja tietysti parlamentin kanssa käydään neuvotteluja, mitä tulee ilmailu, ilmaliikenteen kilpailukyvyn toteutumiseen paremmin Äh, <clears throat> tässä on tarkoitus jo äh, äh, toteuttaa neuvoston 7. päivä kesäkuuta noudattamia suuntaviivoja. <clears throat> Samoin sitten neuvotteluvaltuudet komissiolle annetaan koskien kolmansien maiden kanssa tehtyjä ilmaliikennesopimuksia, mitä Äh, meriliikenteeseen tulee, merihan meillä vain kaukainen haave, mutta joka tapauksessa sisävesiliikenne on meidänkin kannaltamme erityisen tärkeässä. Siinä näinpä Itävalta on äh, tarkoitus päättää äh, neuvoston päätelmissä tehokkaista toimenpiteistä liikenteen moninaisuuden varmistamiseksi myös sitten meriliikenteen, sisävesiliikenteen osalle Eh, mitä sitten tulla neuvotteluihin eh, eh, meriliikenteestä Euroopan parlamentin kanssa tässä tullaan käymään tiivitä neuvotteluja ja erityisesti mitä sitten tulee satamien jätteen, vasta, jätteen vastaanottolaitteiden kehittämiseen. Siinä on, on tarkoitus saada paitsi yleisnäkemys myöskin selkeä edistystä ja sitten ylipäätään toisaalta mm, ke, keskittyä sitten vaikkapa äh, esimerkiksi äh, merimiesten kouluttautumisen, koulutuksen äh, parantamiseen. Meillä on 33. päivä joulukuuta tänä vuonna luvassa huippukokous tai neuvosto tästä näistä tämän alan kysymyksistä liikenteestä ja energiasta. <clears throat> ja samoin myöskin Tonavan rantavaltioiden kokousjärjestäjän samassa yhteydessä sitten lokakuun lopussa 23. päivä Gratsissa on tällainen epä, epävirallinen liikenne- ja ympäristöministeriön kokous luvassa. Siellä puhutaan vaikkapa hiili, <clears throat> hiilipäästöjen lähestämisestä, turvallisuudesta ja näistä <clears throat> liikkuvuus- ja multimodallisuusasioista Eh, kaiken kaikkiaan on tarkoitus mm, korostaa ja parantaa eurooppalaista kilpailukykyä eh, eh, samalla kun infrastruktuuria parannetaan ja, <clears throat> saadaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys sitten esimerkiksi neuvostossa niin, että nämä liikennejärjestelmät olisivat mahdollisimman kestävällä pohjalla ihan tästä lopuksi liikenneosion osalta painottaa vielä kerran, miten tärkeänä Itävalta puheenjohtajamaana tulee pitämään yhteyksiä parlamenttiin ja miten me keskeisenä tavoitteena on meillä puheenjohtajamaana, että että näyttelemme tällaista perinteistä roolia sillanrakentajana EUn yhtenäisyyden vahvistamiseksi kautta linjan. Vielä, ihan vielä voinen lähettää, välittää terveiset itse meidän ministeriltämme Elisabeth Köstinger, joka ensimmäisen lapsensa syn, syntymän takia oli tässä estynyt saapumaan. Sen vuoksi hänen nimissään viittaan puhun hiukan myöskin matkailusta, joka on tämänkin valiokunnan toinen päätoimisektori. Me olemme tietenkin hyvinkin kiinnostuneita tästä asiasta ja olemme valmiit sitä enemmän oppimaan. Matkailun kehittyminen kautta Euroopan osoittaa, että Eh, että <clears throat> tästä matkailusta on tullut kaupungissa, kaupungissa alueella tärkeä kasvun eh, mm, vauhdittaja. <clears throat> Esimerkiksi maaseudulla eh, on luonut, luotu uusia työpaikkoja, jotka, jotka ovat pitäneet maaseudun asutettuna. Myöskin tietysti matkailu on paitsi tällainen sitova tekijä sisämarkkinoilla, sisämarkkinat, innovaatiot, digitaali, digitaaliset, digitaalinen kehitys, aluekehitys, kohesio, ihmisiin investoiminen, koulutus, kulttuuriset, luonnon resurssit, ympäristö, kaikki sellaiset ovat teemoja, jotka ovat meitä, meille eurooppalaisille luon, luonnollisia asioita ja myöskin vahvistavat sitten tämän koko alueen matkailun kehittämistä. On, on sen vuoksi tärkeää, että Eurooppa eurooppalainen tuki tälle sektorille myöskin vakiinnutetaan, koska matkailulla on selkeä potentiaalia. <clears throat> Meillä on esimerkiksi Intia, Kiina, meillä on tämä nyt sitten suuret ikäluokat kasvaneet, kypsyneet, nyt tarvitaan uusia haasteita. Meidän täytyy myöskin mukaan, että kaksi miljoonaa, yli, yli kaksi miljoonaa pien, yritystä on, on tässä tällä mm, sektorilla mukana. Meidän täytyy miettiä tätä Think Small First periaatetta ja nostaa se ihan uuteen arvoon Monet pienet äh, matkailuyritykset kaipaavat kilpailukykynsä ja toimeentulonsa ja vahvistamista. Ja tietysti äh, Itävalta yhdessä sitten komission kanssa äh, tuossa lokakuun alkupäivällä päivinä pitää tällaisen eurooppalaisen turismifoorumin tai järjestää sellaisen Viinissä. Se on, on jo suunnitelmat ovat pitkällä ja tähän tämänkin äh, valiokunnan, tämänkin valiokunnan edustajat varmasti lähettävät sinne edustajansa. Äh, arvoisa äh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minä kiitän kovastikin tästä huomiosta, jota olette kiinnittäneet kommentteihimme ja toivon, toivon mukaan, ja olen vakuuttunut siitä, että tällä seuraavan puolen vuoden aikana pidän, teemme ää, ää, tiivistä yhteistyötä. <clears throat> ja nyt sitten lopuksi kiitokset tarkkaavaisuudesta ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Merci, monsieur le ministre. Kiitos, arvoisa ministeri. Käytitte sanoja, jotka täytyy kyllä painaa mieleen. Eurooppalainen lisäarvo täytyy taata unionin tulevaisuus ja rauha Euroopassa. Muistutitte siitä, että tarvitaan sellaista Eurooppaa, joka suojelee. Totesitte myös, että on jo korkea aika toteuttaa uusia lähentymishankkeita. Voi mitä intoa Euroopan unionin hyväksi. Ja toivon, että tämä kaikki on todella rakentavaa. Haasteitahan meillä kyllä riittää, ja ne ovat huomattavia. Mainitsitte liikkuvuuspaketin, ja kuulin sanottavan, että käyttäisitte tiettyä sanaa Sanoitte, että aiotte, aiotte tehdä ehdotuksia konklaavista. Eli miten sitten saadaan aikaiseksi tätä valkoista savua tässä likuuspaketissa, niin että pääsisimme eteenpäin tässä aiheessa? Eurooppalainen lisäarvo mahdollistaa nimenomaan sen, että näissä yhteysasioissa pääsemme eteenpäin. Nyt kollegamme saavat puheenvuoron. Wim van de Kamp. Sanon teille, niin kuin sanon kaikille muillekin jäsenille, että puheaika on rajattu kahteen minuuttiin. Kyllä, kaksi minuuttia. Ja tämän jälkeen sitten muutkin jäsenet vielä haluavat käyttää puheaikaa ja heille annamme puolitoista minuuttia. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Eh, mevrouw de voorzitter, dank. Rouva puheenjohtaja, kiitos. kansanpuolue toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi puheenjohtajavaltio Itävallan ja ministerin. Toivotamme onnea. Me tiedämme kaikki, että tällä haavaa Itävallassa on koalitiohallitus, joka on aika kirjava. Minä tiedän myös, missä väärin on vaarallista päästä liikkeelle, saada siipien alle tuulta. Tiedämme, että tietyt toimet voivat olla vaarallisia. Kun ajatellaan kehityskulkua Yhdysvalloissa, Kiinassa, Intiassa, niin me olemme ehkä kaikkein heikompia kumppaneita. Siksi Itävallan täytyy auttaa Eurooppaa. Minä pidän siitä, mitä sanoitte liikkuvuuspaketista, ensimmäisestä paketista, ja olisi hyvä, että saataisiin yleisnäkemys vielä ennen joulua. Sitten tietullit, tiemaksut ja sitten yksityisten autojen verotus. Kaikki on tietenkin tiedossa, mutta entäpä sitten nämä yhteydet? liittokansleri Kurz oikeastaan tietää, että hänellä kyllä on taskussa rahaa. En tiedä, miten voitte pitää kiinni tästä periaatteesta. Totta kai aina pitää rahoja käyttää hyvin, ei vain käyttää. Toivotan siis onnea. No sitten sisävesiliikenteestä. Viinhan on suuri satama siltä osin. Unkari, Bulgaria, muun muassa Mustameri. Ja siellä on kiinteät suhteet, varmasti voidaan sielläkin vielä tulava liikennettä vireyttää. Sitten Köstningerille voitte toivottaa minun terveiseni. Mielestäni tämä on suuri asia Itävallalle. Mutta yksi mutta, ettei tässä kuitenkaan pidä esteitä ruveta tai muria rakentamaan. Vielen Dank, Van der Kamp. Zweiter Redner äh, ist... Äh, Kiitoksia sitten äh, edustaja Krasvaja Haintse. Kiitoksia. Tervetuloa, herra ministeri. Minä olen perehtynyt puheenjohtajana kauden ohjelmaan, että olet aika määrätietoisesti olette tässä suhtautumassa tähän koko sektoriin, mutta mitään konkreettisia päämääriä täällä ei juurikaan ole. Ja jos puhutaan näistä sosiaalista olosuhteista ja, ja, ja, ja työ, työhön liittyvistä. Mutta jos sitten esimerkiksi viime viikon äänestystuloksia seuraa tämän liikkuvuuspaketin osalta, siinä on, on tiettyä ristiriitaa nyt tähän, mitä te nyt ennustatte. Euroopan tasolla tämmöisen työ- ja lepoajan joustava soveltaminen e, e, esimerkiksi meillä on, on tietoa hallituksen 60 tunnin viikkoesityksestä ilman työmarkkinaosapuolten kuulemista ollenkaan. Tähän voisimme mielellämme kuulla konkreettisia vastauksia, mitä Itävallan hallituspuolueiden edustajien äänestyskäyttäytyminen tässä eh, liikkuvuuspaketissa osoittaa, että tällä, tämän mm, sosiaalisten ulottuvuuksien osalta ole minkäännäköistä yhdenmukaista linjaa teidän hallituksessana, no, jos ajatellaan näitä lepoja eh, ja ajoaikoja. Eh, siis kannatatteko te sitä, että kansainväliset kansainvälisen liikenteen lisäämisen tai levittämisen kannalla, vaiko vai, vai oletteko näiden viime viikkoisten vaihtoehtojen kannalla? Sitten haluaisin, että näistä yhteiskunnallista polkumista saataisiin vielä lisää toimenpiteitä. Entä 12 tunnin työaikarajoituksen aikaansaamis? onkin siellä jotain asiaa edistystä saavutettu. Mitä sitten nämä täyt, viranomaiset työmark- tai nämä kansalliset viranomaiset, onko heillä luossa uusia oikeuksia yli ja ohi me EU-päätöksen. E ja sitten Brenneristä vielä haluaisin tietää sen verran, mitä, mikä siellä tilanne on. Siellä on aika Säserä, kansa, paikallinen väki siellä kärsii tästä näistä valtavista liikennemääristä. Mitä sitten liikenneministerinä aiotte tehdä tämän ratkaisemiksi? Das Wort an Herrn Ziele. Herra Zielellä. Kiitoksia. Pari viikkoa sitten tapasin herra Hofferin Viinissä puheenjohtajakokouksessa. Muistan, että keskustelimme teidän mottostanne kaudellamme suojeleva Eurooppa. alallahan on aika riskisiä tilanteita. Siis suojella miltä ECRssä? Me olemme sisämarkkinamyönteinen ryhmä. Siksi haluaisimme löytää hyviä ratkaisuja parlamentissakin tässä asiassa. Kun uutta lailla sanotaan, luodaan liikkuvuuspaketissakin, kun ajatellaan sosiaalisia ehtoja, niin totta kai sitten markkinoiden suojeleminen ja pirstaloituminen saattavat törmätä. Totesitte, että teillä on ehkä, niin kuin meillä nyt ei ole liikkuvuuspaketin parlamentissa, liikennevaliokuntahan esitti hyvän kompromissin kyllä, mutta se meni nurin parlamentissa ja nyt täytyy jotain tehdä syksyllä joka tapauksessa – neuvoston puheenjohtajavaltion pitäisi viedä tätä eteenpäin, kuten totesittekin, että te olette työvaltio, puheenjohtajavaltio. Ja totta kai voi olla, että ei me ole edes tästä neuvottelukumppanilla löydettävissä parlamentissa, kun meillä ei ole kantaa tähän, vaikka ehkä sitten löytyy neuvostossa. Eli tämä nyt on se yleinen tilanne. No liikkuvuuspaketista, kuvailittekin tilannetta haluatte Bulgarin kaudelta jotain ottaa ja viedä sitä eteenpäin. Sitten toinen liikkuvuuspaketti, ainakin osa siitä, linja-autot ja bussit, minun mietintöni. Eli se, että pääsee markkinoille. Mitä siitä olette suunnitelleet? Ainakin jotain keskustelua kai. Minun tavoitteena totta kai on puskea eteenpäin, että parlamentti voi saada ensimmäisen käsittelyn kannan aikaan. Sitten verkkojen Euroopasta totesimme annamme juuri neuvotteluvaltuudet siitä, ei pelkästään liikenteellä yksi verkkojen Euroopan väline sinällään, vaan rahatkin tulivat käyttöön. Haluaisin vähän kuulla myös ajatuksenne siitä. Ja sitten sotilainen liikkuvuus on tärkeä se sekin. Tässä mainitin Venäjän kehittyneen Yhdysvallat ja niin päin pois. Ei Venäjä kehitty, paitsi yhdellä alalla, sotilasalalla. Siksi sotilainen liikkuvuus on tärkeä asia. Vielen Dank, Herr Seeler, auch wenn Sie die... Kiitoksia, Seeler, ylititte aikaa. Sitten Telitskalle puheenvuoro. Kiitos, herra ministeri. Tervetuloa myös Alden puolesta. Kokemukset Itä- Itävallan kaudesta kertovat, että on syntynyt tutuma siitä, mitkä ovat todellisia intressejä niin, että edistystä saataisiin aikaan. Me tarvitsemme vilpitöntä välittäjää ja aina olette onnistunut tässä roolissa ja pidätte kiinni määräajoista ja tässä varmasti saatte meidän tukemme taaksenne. No sitten teidän mottonne, Suojeleva Eurooppa, olisi parempi keskittyä äh, tähän äh, toiseen iskulauseeseen. Muuten voi syntyä vääriä käsityksiä niin, että mennään ikään kuin ylisuojelun suuntaan. Totesitte, että me tarvitsemme tasapainoa, oikeudenmukaista ja kilpailukykyä. Tämän tulisi vapauttaa talouskasvu käyntiin. Mainitsitte myös painopisteet. On mahdollisuus saada edistystä aikaan näissä painopisteissä. Sanoitte toki sen, että vaikkakaan ei etteivän suoraan, mutta tässä likuuspaketissa haluatte saada edistystä aikaiseksi. Viime viikolla äänestystulos saatiin aikaa ja se voi hieman johtaa meitä harhaan. Äänestystulos näissä kahdessa aihealueessa on hieman vesittynyt, koska nämä tulokset riippuvat ensimmäisen paketin osan tuloksesta ja se liittyy taas lähetettyihin työntekijöihin. Eli mikä tässä oli se kohta, mikä oli sitä nyt korjata? Edelleenkin kyse on kapotaasista ja alusta lähtien lähtien äh, tärkeää oli se, että lähetettyjen työntekijöiden tilanne oli tässä ongelmakohta. Ja todellisuus on hieman toisenlainen kuin mikä, mikä havainto tästä tilanteesta on. Täysistunto tuki kompromissitarkistuksia ja sanoisin, että siinä näkyivät äh, ne päälinjat ja pääpainopisteet, joita haluamme edistää. Ja siinä saamme varmaankin tuloksia aikaan. Muutoin rohkaisua vain teidän tekemällenne työlle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro Kramerille. Kiitoksia. Minäkin eh, eh, kiitän tästä viestistä. Olette tuossa liikenteen Lissabonisonisosta puhunut ja puhuitte myöskin näistä tietulleista. totta kai jäsenmailla on tässä risti päällekkäiset toiveet. Ja esimerkiksi Itä- Itävalta vastustaa henkilöautojen mukaanottoa. Äh, Saksassa tietysti ajamme tällaista äh, äh, reilumpaa kilpailua, kilpailua Meillä on tällainen prosentin tievero, jossa toistaiseksi ovat kuorma-autot mukana. Ainakin tarvitsemme tällaista tasa, tasapuolista kilpailua ja, ja samassa sit, saman syssyn sitten tulemme hoitaneeksi ilmastonsuojelun tavoitteita. Ja sitten tietysti äh, äh, äh, äh, äh, Äh, äh, esimerkiksi erilaiset yrittäjät, liikennöitsijät ovat äh, uudistaneet kalustansa kokonaan, esimerkiksi Deutsche Post, koska teknisesti tämä on mahdollista, kun luonnonpuolet vähentävät, vähentävät ovat tässä verkostossa siis mukana. Ja sitten Eh, eh, me, Euroopassa meillä on eh, resurssit kohdallaan Euroopassa, mutta ongelmana tietysti on se, että, että rautatiet ovat tällainen tilkkutäkki, on tosi hankala väittää valtiolle, että heillä on velvollisuus ratkaista rajaseutunsa ongelmat, että että esimerkiksi eh, eh, siellä Itävallassahan oli tällainen eh, yhteys Itä-Saksaan, joka katkaisi sitten, kun tällä rautaisen rippu sinne laskeutui, mitä ei kuitenkaan ole muuttunut. Sen arvo, liikenneministerinä tämä on varmaan teillä ihan kärkihankkeena vai kuinka. Ja sitten tämä, uuden, tämän yhteyden uudelleen avaaminen sitten meillä on eh, eurooppalainen periaate samapalkkaisuudesta, sama palkka samasta duunista. Ja nyt tämä ei välttämättä näytä sitten aina toteutumaan rahtiliikenteessä, mutta jos siellä on joku sairaanhoitaja Viinissä, joka tulee romanialainen, ei häntäkään päästä töihin puolella itävaltaisena hoitajien paikassa palkasta, mitä, miksi sitten rekkamiehet siihen kantanne? Sitten seuraava puhuja. Dankeschön, Herr Präsident. Herr Norbert, du siehst, wir werden hier sehr kurz gehalten mit unserer Redezeit. Ähm, deswegen zunächst einmal... Puheaika on aika tiivissä. Ja, tervetuloa tänne merenvaliokuntaan. tähän. Muutakin tekemistä varmaan on tässä jatkossa, sitä olen kuullut. Kiitokset, että, että tulit että tänne meillä kuulemaksi että tästä, että, että, että, Äh, selittäneet vähän puheenjohtajakauden äh, mm, tavoitteita. Minä olen henkilökohtaisesti ollut tätä valmistelemassa ja olen vakuuttunut siitä, että Itävallalla on tosiaankin korsi kannettavana tähän kekoon. Äh, mainitsit muutamia liikennepolitiikasta. Meillä on aika tiettyihin asioihin vähän hiukan eri lähtökohdat ja nä- näkemykset se sosiaalisen valtuuskan on päät- jättäytynyt tämän ohjelman ulkopuolelle, siis tämän liikkuuspaketin, tästä puhuu torjuttiin nimenomaan viime vuonna siksi, koska tämä sosiaalinen ulottuvuus siinä ei näitä mielestämme toteutunut läheskään riittävästi. En, ensinnäkin, että, että isku, iskulause eh, suojelevasta Euroopasta. Miten se sitten liikenteessä mahtaa leikaan toteutua? Eh, it, it, Itävalta kuuluu niihin EU-maihin, e jotka tätä liikenneturvallisuuskysymystä ovat pitäneet erittäin yllä ja että pyrkineet kehittämään eh, teidän turvallisuutta ja pyrkineet uhrien määrää vähentämään säännönmukaisesti, millä tavalla sitten äh, äh, näiden verkostojen ja autom, auto, automatisoitujen ratkaisujen tiellä sitten oikeasti ollaan ja mihin, miten pitkällä ollaan menossa. Tietysti Kraatsin alueella, tämä, minä tulen sieltä, meillä on ollut tällainen äh, pilotihanke vauhdissa jo viime vuodesta lähtien sitten äh, äh, äh, rahtiliikenteen sietämistä maantieltä kiskoilla Se on tietysti haasteellinen tavoite muissa jäsenmaissa. Tämä osa on jo 20 prosenttia. Mitä sitten Itävalta voisi ottaa tästä opikseen? Millä tavalla voisi sitten omassa maassaan tätä yhdistämäliikennettä nyt ollaan koordinaattoreissa ja vielä sitä edustaja Ajuuto seuraavaksi. Olkaa hyvä. Si, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Minä totesin muuten, että minä olen yhdistettyjen kuljetusten esittelijä ja hyvä, että se on myös teidän varopisteissänne. Me olemme valmiita neuvotteluihin, kun meillä on teksti valmiina varmasti me kyllä löydämme paljon yhteistäkin. Kun parlamentti haluaa, kuten kävi ilmi aamupäivän äänestyksestä, uutta pontta tälle uudelle kuljetusmuodolle. Se on perustavanlaatuista, jotta voidaan liikennemuotojen yhdistäminen taata niin, että päästään teiltä raiteille. Sitä haluamme kaikkien. No on vielä joitakin alueita Euroopassa, joissa se vielä ei ole mahdollista. Eli edelleen pitää teillä tätä kuljetusta harjoittaa. Brennanin sola ajattelen, siellä on paljon pieniä italaisia yrityksiä ja tämä on kovin tärkeää niille. Nimittäin niin, että tämä liikenne sujuu liikenteen osalta. Ja jos ajatellaan Brennanin solaa, niin ehkä se siellä tulee 27 vuonna valmiiksi vasta – ja siksi ei siellä kunnon tavarakauppaa voida harjoittaa, Eli me osata sitten tahtoa, eli edistää siirtymistä raiteille mahdollisimman nopeasti. Siitä varmasti olla samaa mieltä. No sitten yhdistämä ensimmäiseen pakettiin liittyvä yhteys lähetetyt työntekijät ja kapotaasi, niin meidän tekstissämme varmasti voidaan kyllä mennä eteenpäin huolimatta siitä, mikä lopputulos sitten oli ensimmäisessä eli kuusi paketissa. Eli joka tapauksessa varmasti voidaan kyllä jatkaa neuvotteluja. Joka tapauksessa kyllä meillä jo hyvät puitteet lainsäädännössä on. Olen iloinen, että puheenjohtajavaltio Itävaltakin haluaa tehdä yhteistyötä ja kolmikantaneuvottelut kuuluvat juuri alkamassa. Vielen Dank, Frau Kiitos, edustaja Ajuto. Sitten äh, äh, äh, täältä mm, valiokunnan edustajat ja sitten puheenjohtajakin tässä vaihtaa Schmidt. Arvoisa herra ministeri omastakin puolestani tervetuloa ja kiitoksia selkeästä esityksestä totesitte, että, että haluatte, että neuvoston ja komission ja meidän välin yhteistyömme kaipaa tehostamista. Tässä on tiettyjä heikkouksia ollutkin. Tässä komissiohan on, on kolme, kolme, kolme vuotta jakanut tämän liikkuvuuspaketin kolmessa osassa ja sen viivytellyt sitten sen antamisessa palveluiden käsittelyyn. Ja sitten vielä äh, Brexitin ansiosta on 300 äh, asiakokonaisuutta ratkaivaan odottamassa. <coughs> Tämä liikkuvuuspaketti on oman yksi, yksi äh, monien joukossa, miten sitten, sitten saataisiin nostaa vähän tapetille. Haluaisin tässä ot, ottaa, muistuttaa tästä yhdistelmäkuljetusten ratkaisusta, joka tänään juuri äänestyksessä saavutettiin, että pääsisimme sitten riittävästi tässä nyt sitten edesauttamaan kestävää ympäristöystävällistä liikennekehitystä. Mutta aikoko nyt sitten Itävaltaa viime viikkoista päätöksistä huolimatta äh, jatkaa tässä työtä. Ja vielä yksi kysymys vielä tästä, tästä automatisoidusta äh, äh, liikenneseurannasta. Siinä, mitä siinä sitten on luvassa teiltä puheenjohtajamaana? Kiitos. Yrittäkää todella kunnioittaa puheaikoja, koska sitten kollegoita täytyy poistaa listalta, kun aika ei ole. Lukaczewska, olkaa hyvä. Panie ministrze, ja chciałabym uzyskać... Arvoisa ministeri, haluaisin tietää hieman enemmänkin siitä kompromissista, mikä on nyt saavutettu liikkuvuuspaketissa. Mikä teidän lähestymistapanne siihen on? Ei saa käydä niin, että kuluttajat joutuvat maksumiehiksi ja sitten PK-yrityksiä pitäisi kenties sulkea liiallisen byrokratian takia. Ja sitten täytyy huomioida myös kauttakulkumaat. Esimerkiksi Ranskassa on kymmenkuntakin erilaista osaa, jotka tulisi huomioida näissä kauttakulkutilanteissa. Mitä puheenjohtajavaltio tekee, jotta voitte edistää niitä aiheita ja niitä asioita, joita myös jäsenet ovat ehdottaneet. Entäpä sitten työllisyys? Ajatus eurooppalaisesta työllisyysvirastosta tai toimistosta, olisiko kyse vain tiedonvaihdosta vai jostakin laajemmastakin toiminnasta, esimerkiksi palkkojen suhteen? Edustaja Koch, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Minister Hofer, für Ihre Darlegung. Kiitoksia. Kolme lyhyttä kysymystä mitä te, te olette mieltä tästä työaikoista? Entäpä sitten hiili, hiili, hi, hiilipäästöjä, vähentämistä sitten, mitä olette mieltä sitten näistä kuorma-autojen äh, roolista äh, tässä ja millä tavalla saadaan sitten liikennettä teiltä raiteille mieluummin? Edustaja Demonti, olkaa hyvä. Ministro, <clears throat> ogni presidente ministeri, jokainen puheenjohtajavaltio haluaa tuoda kansallisestikin tärkeitä kysymyksiä. Se nähtiin Viron kohdalla digitalisoimisessa ja Bulgarian kohdalla puolestaan Länsi-Balkanin kohdalla. Ja nyt te puhutte suojelevasta Euroopasta. Ohjelmassa puhutaan terrorismista, järjestäytyneestä rikollisuudesta, ympäristörikoksista, laittomasta maahanmuutosta, salakuljetuksista, rahanpesusta, huumeet, värjännyt asiakirjat, ikään kuin Itävallassa kaikki on nyt ihan ilman mitään kontrollia. Mutta totta, kun tässä nyt ollaan rajanaapureita ja ajatellaan Venetsia Julia-aluetta, niin haluatteko nyt sitten Brenderin sulkea ja muutenkin rajat? Mitä mieltä te olette liikenteestä ja matkailusta, muuten matkailusta puheen ollen? Miten niin täytyy saattaa yhteen tämän politiikan, jos haluatte vain pelkoa luoda ja sulkea kaiken? Beaucoup, Madame Demonte. Edustaja Demonte, edustaja Marinescu. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Chair. <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, puhuitte Tonava-strategiasta. Minusta se on hyvin tärkeä aihe Itävalta koordinoi mm, sisävesiliikenne äh, liikennettä esimerkiksi Romanian kanssa, mutta tämä aihe ei kiinnosta yhtä lailla kuin esimerkiksi se, että varmistettaisiin varoilla äh, liikenneyhteydet. Kenties niissä kokouksissa, joita sanoitte järjestävänne, voitte järjestää myös yhden kokouksen, jossa voisitte sitten vakuuttaa ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä vakuuttuneita rahoittamaan tämän Tonava-strategian ja yhteydet. Kiitos. Marinescu. Kiitos, edustaja Marinescu. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Um, just to say that... Ministeri, vai tottaisin, että valitettavasti kollegani joutuu menemään intavaliokuntaan, mutta hän sitä pahoittelussa. Kaksi pikaista kysymystä. Ensinnäkin sanoitte niitä asioita työntekijöiden kansalaisen suojelusta, mutta entäpä sitten Euroopan työvoimaviranomainen, voisitko kertoa, mitä aiotte siinä tehdä, että päästään eteenpäin. Toiseksi, herra Kramerin kanssa olen samaa mieltä siitä, mikä merkitys samapalkkaisuudella liikenteen alan työntekijöillä ja ylipäätään pitäisi liikenteen alalla työoloja miettiä. Mitä teette sitten direktiivin kohdalla, joka koskee epätyypillisiä työsuhteita? Ja todellakin matkustunoikeudet ovat tärkeitä meille valiokunnassa. Miten se kohenee Euroopassa myös ajatellen oikeuksien takaamista? Kiitos. edustajat tosi olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Ich möchte Sie auch hier begrüßen. In Tervehdin teitä tässä uudessa äh, roolissanne täällä valiokuntamme kuntamme vieraana, mutta olisi myöskin äh, kysymys puolaksi. Już dwa razy takie pojęcie dumping. Me kuulimme kahteen otteeseen sosiaalisesta polkumyynnistä. Niin kuin tiedämme, sosiaalinen polkumyynti on toimintatapa, joka tarkoittaa sitä, että myydään tarpeettoman halvalla hinnalla myytävää tuotetta. Luonnollisesti Itä-Euroopan eurooppalaiset muuttavat laajamittaisesti muualle, mutta tässä yhteydessä kyse ei ole niinkään polkumyynnistä, dumpauksesta, vaan Oikeastaan pyytäisinkin teitä määrittelemään vielä täsmällisemmin tämän sosiaalisen polkumyynnin käsitteen. Ja lopuksi vielä, jos puhumme samasta palkasta, samasta työstä, niin miksi ei, miksi ei sitten puhuta siitä, että jos sama työnantaja on kyseessä, niin maksaisi sitten saman palkan samasta työstä? Kiitos. Edustaja Ahnyty, olkaa hyvä. Merci, madame Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeristä tänne tulosta alustuksesta. Totesitte, että teidän prioriteettinne on suojeleminen, niin se on meidänkin prioriteettimme ja minä olen ihan samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden kansalaisia pitää suojella, kansalaisia pitää suojella, mutta yrityksiä, teollisuuden aloja tässä kasvavassa maapalloistumisessa, kun tulee kilpailuvääristymiä ja tietenkin lentoteollisuus on yksi esimerkki siitä. Ensinnäkin Lokakuussa viimeisessä järjestetään kokouskin aiheesta teidän johdollanne. Ja nyt on paljon erimielisyyksiä jäsenvaltioiden kesken, lentoyhtiöidenkin ja eri toimijoiden välillä muutenkin. Ajatellaan Eurobussia tai lentoasemien tilannetta. Noin Euroopan unionin tasolla neuvottelut ovat nyt käynnissä ja minä haluaisin tietää, mikä on Itävallan kanta, jota se aikoo puolustaa ja mitä teiltä on odotettavissa ja miten aiotte sitten puolustaa tasapainoista tilannetta eurooppalaisille lentoyhtiöille, kun tilanne on aika uhkaava, varsinkin Persialahden yhtiöiden taholta. Kiitos. Kiitos. Herra ministeri, kysymyksiä on nyt esitetty teille paljon. Saamme varmasti myös paljon vastauksia. Saatte nyt vastausaikaa. Ja jos vielä tarvitaan täsmentäviä kysymyksiä, niin Otamme sitten yhteyttä ja toimitamme lisäkysymyksiä ja saamme toivottavasti nopeasti myös täsmennyksiä. Voitte nyt vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä, ministeri. Kiitos puheenjohtaja. Älkää unohtako kertoa meille tästä konklaavimetodista. Selittäkääpä se. Joo miten tehän sitä ilmaisua käytitte. Eh, eh, kiitos. No, no siitä on tietysti eh, hyvä aloittaa se, että tämä, tämä liikkuvuuspaketti yhden tai ykkösen tai kahden osalta ainakin ollenkaan. Tässä on aika muista ristivetoa parlamentissa ja nyt sitten millä tavalla, herää kysymys, millä voisimme sitten saada nämä erimielisyydet sitten vähenemään niin, että kaikki olisivat ainakin samalla sivulla, ellei nyt ihan samaa mieltä. Eli että ymmär, ymmärtäisivät sitten toisen lähestymistapaa tai lähtökohtia ja, ja olla joustavia siltä osin. Mutta ainakin pitäisi yrittää ennen kuin rikotaan jotain lopullisesti katkaista silja. Sitten kiitokset myönteisistä näistä onnentoivotuksista. Tietysti vanhemmat herrasmiesten tulisi tästä miettiä, sanotaan että minä olen aikoinaan ollut pitkät ajat sairaalassa, että kyllä minä siellä on ollut aikaa koota ajatukseni. Puhutte Yhdysvaltain ja Kiinan kehityksestä. Siellä on kaksi isoa suurta peluria. En tiedä, millä tavalla Yhdysvaltain protektionismi etenee, mutta Kiina, Kiinassa on, Kiinasta on tulossa selkeästi maailman tärkein talousmahti mutta ei sitten pidä välttämättä mieltää sitten äh, huonona, vaan hyvässä yhteistyössä, äh, ystävällismiessä äh, hengessä tietysti sillä tavalla ylvästi, ylpeänä. No, siinä sitten lähteä tässä yhteisellä tiellä. Sitten puhutte tästä tienkäyttömaksusta. Tämä on asia on esille monen kertaan. Ja, ja minu, tämän, tämä henkilöautojen mukaan ottaminen ja niiden prosentuaalinen osuus tässä sitten, ja näitä luoda heille sitten oma järjestelmässä, että meillähän on polttoainevero Itä, Itä, Itävallassa, ja, ja, ja sit, sitä kautta pyritään sitten vähentämään näitä päästöjä, että sitten näitä hankkeita rahoitetaan tällaisella suhteellisesti korkeammalla polttoaineen hinnalla tietysti liikennemääriä rajoittamalla pyritään näihin vähennyksiin. Katsotaan sitä, millä tavalla kussakin maissa nämä suunnitelmat etenevät. Tietysti meillä on puheenjohtaja maana nyt sitten kiusaus tietenkin omia hankkeita lanseerataan, mutta olen pitänyt tärkeänä, että mitään tuputa kenellekään – Äh, äh, äh, tietysti valtiovarainministeriön toimivaltaan liittyvät aika pitkälle tämä koko, kokonaisuus, ylipäätänsä budjettileikkaukset ja kaikki tällaiset. Katsoa nyt että on kaiken kaikkiaan, millä, millä tavalla rahoitus mihinkin järjestöön. Tietysti liikenneyhteydet Euroopassa kaipaavat parantamista ja digitalisointi, äh, tutkimus, äh, koulutus ovat sellaisia sektoreita, jotka ovat tärkeyslistalla heti ensimmäisenä. Mm. Niin ikään meidän tietysti että äh, tehdä tehokkaasti yhteistyötä. Puhuitte näistä näistä sisävesisatamista sivu katuprojektit. Saksassa on nämä kaikki yhteydet kytkeä tiiviisti satamien ja lentoasemien asemien tuntumaan tällaiset nämä jakelukeskukset ja muut keskus, keskustoimipisteet tässä pahoittelen, että antakaa ääni mennä välillä. Niklas Fer, onko hän vielä paikalla, ja joutui lähtemään. Mutta hän kysyi näistä äh, konkreettisista tavoitteista. Täytyy tässä äh, painoa, että me pyrimme saamaan liikettä aikaiseksi mahdollisimman laajalla rintamalla ja että, että me ovat tuolla taustavoimat jo äh, käynnistäneet neuvottelut useiden tahojen kanssa, äh, että saada äh, näitä mm, kompromisseja aika. Meillä on 150 neuvoston erilaista kokousta luvassa tällä puolivuotiskaudella kaiken kaikkiaan, niin kyllä sinne jotain tavoitteitakin varmaan saavutetaan. Ne on on tämä 52 plus äh, tämmöisen äh, äh, kyn, kynnys, kysymyksen nähdessä. Sieltä voidaan teesissä kysymyksessä saavuttaa helpommin kompromissi, jos jatku, jatkuvasti ää, ää, näistä asioista keskustellaan ja kaikki ovat hyvällä, mitä tapahtuu. Eli meidän pitää lähestyä toinen toisiamme ja sitä kautta sitten saada mahdollisimman hyvät yhteistyö käyntiin ja, ja näin tuloksia. Puhutaan 12 tunnin työpäivästä, sen ei ole mikään meidän teemamme. Itä- Itävallassa ymmärtääkseni on päätetty yhdessä päivässä voi töitä tehdä e-, enintään 12 tuntia yhteensä. Se, mutta tietenkin totta kai 8 tuntia 40 tunnin työviikkona on tämä no, normi. mitä Brennerin sola-rakentamishanke etenee? Meidän pitää mahdollisimman nopeasti saada tämä hanke valmiiksi ja saada sitten liikennettä maanteilta siirrettyä sieltä ihmisiä rasittamasta, mutta ei tietysti ihan huomennessa vielä valmistat, valmista tietenkin tämä vi, viivästykset ovat aiheutuneet monestakin eri syistä, että olet hyvin ongelma. Puhuttiin myöskin työvoiman viranomaisista ja heidän roolistaan on, on, on tietystikin ää, selvää, että e- kaikki EUn e- e määräykset liikenteessä, ajatellen juuri työolosuhteita liikenteen harjoittajien osalta, siellä EUn virastolla voi olla merkittävä rooli toki ja ylipäätänsä ajatellen kaikkia, kaikkia valvontaa ja noin, mutta ei välttämättä nyt ihan sitten on, tarvitaanko tällaista nyt äh, välttämättä. Voidaan näistä sopia ja ihan edeltä käsinkin maan sisäisesti. Puhuit tästä motosta, Ein Europa, das Schütz, suojeleva Äh, kytkette sen hankalaan kokonaisuuteen. Äh, eli ajatuksena on saavuttaa mahdollisimman äh, suuri turvallisuuden taso tässä. ajatellaan sitten nämä itseohjautuvat autot, Ne ovat erittäin kiinteä, kiinteä osa tätä kokonaispakettia ajatellen vaikkapa nyt kellomarkkinoita ja muuta siinä on toteutettu tiiviiden neuvottelujen puitteissa. Ja tässä täytyy nyt heti suoraan sanoa, että sosiaalipilarihin edellytykset, edistykset sillä siinä ovat perusedellytyksenä tässäkin saavutettavalla Äh, tästä äh, henkilöliikenteestä äh, puhuttiin jo aiemmin. Ensimmäiset neuvottelukosketukset ovat olleet aika hedelmistä. Pyrimme sitten saada sitten tähän liikkuvuuspolitiikkaan erikoistuneet toimijat tiiviiseen yhteistyöhön keskenään. Tämä nyt tietysti aina törmätään tähän toissijaisuusperiaatteen subsidiariteettiin ja, ja liikkuvuuspaketin osalta on, on, on todettava, että että epäilen, että saammeko sitä nyt sitten täällä meidän puheenjohtajan kaudellamme läpi ajatukset että sotilainen liikkuvuus. Me, meillähän on Itä, Itävallassa ministeriö täällä Euroopan asioilla, samoin sitten tietysti puolustusministeriö on puolustuskysymyksiä varten. Meillä on tietysti No, eh, me olemme tässäkin eh, kaikissa, kaikkien osallisten eh, kanssa tiivissä yhteistyössä, muut ministeriöt mukaan lukien. Tässä on kysymys sitten infrastruktuurin yhteensopivuudesta siviili- ja sotilaskäyttöön. Ja sitten 28. kesäkuuta suositusten perusteella joudumme tietysti no, katsomaan näiden jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta kokonais, mm, kokonaisuuden puitteissa. E, eli että pyrkivät sitten maat, jotka haluavat puolueettomuuden säilyttää, niin se voivat sen sitten siltä osin tehdä. No niin. Sitten Telitskolta oli, oli äh, kysymys kiit, kiitteli siitä, mitä täältä näppituntumalla voidaan edetä. Että halua on sel- tällainen äh, saman mm, edet, välittäjän rooli. Te puhuitte tästä Euroopan kilpailukyvystä ja tästä voisi vielä todeta, että, että pit, meillä pitää olla että vankka tahto ja halu vahvistaa kilpailukykyä. Ja tässä tietysti herää sitten aina kysymys siitä, että ovat, miten kansalaiset ovat tyytyväisiä Euroopan unioniin vai eivät. Me tietysti Itävallassakin laaja kansan, laajat kansankannakset, jotka eivät ole kaikki tyytyväisiä. Tässä Euroopan unionihan ei ole, ovat jäsenmaat ei, yhdessä, eikä siis EU ole mikään erillinen elin siinä mielessä. Me, me, me, jäsenmaat tekevät sen Euroopan unionin ja tietenkin sieltä sitten sekä kysymyksiä kilpailukyvystä. Ja sitten tietysti edeltään sitten päätöksiä jäsenmaiden poliitikkojen kam- kammareista, eikä vaan pelkästään toimielinten päätöksiä. Joka, jokaisella meillä on kortemme kannattamana tähän unionikekoon. Että, että, ja saadaan sitten tämä unioni toimimaan niin kuin sen halutaan. Esimerkiksi sitä euroopan osalta halutaan sitten juuri näitä tasavertaisuuskysymyksiä painottaa. Ja yksi jäsenmaa yksin ei tässä yhdessä suuren kokonaisuuden keskellä voi tehdä juurikaan paljon mitään. Sitten tuli hyvä, että tässä on nämä taustaasiat, taustapaperit hyvässä järjestyksessä aina helpottaa. Missähän me nyt mennään? Niin, kärsivällisyyttä pyydän. Abgeordnete Kramer, warten Sie, schau mal. Sie sind nicht böse, wenn ich mit der Frau Abgeordneten äh, Erter weitermache, ja? Und dann... Niin, niin mistä, mistä lähdetään? Kyllä tässä äh, päästään jyvällä. Puhuttiin tästä, tästä yhteiskuljetuksesta, intermodaalisuudesta ja Brenneristä vieläkin puhuttiin sit siinä yhteydessä. Ja, ja minun mielestäni Brennerin osalta on, täytyy tehdä kaikki voitavamme saadaksemme kuljetukset maantieltä kiskoille. Meillä on se ne, ne kaas, tällainen tekniikka vireillä kehitteillä, jolla sitten tämä tavaran siirtäminen rekoista kiskoliikenteen kuljetettavaksi sujuisi helpommin. Tässä on 2027 olla valmi, me on tässä 12 miljardia investoida, on investointirahaa pienelle maalle investoida lähimpien vuosien aikana. Sitten edustaja Schmidt. kysyi neuvoston ja komission välistä yhteistyöstä, joka on aika hyvää, mutta pitäisi tehostaa vielä, mutta te sitten viittasi tähän Brexit-ulottuvuuteen, että tässä tämä on nyt tietenkin hankalammaksi, koska yksi merkittävä yhteistyökumppani on vaihtamassa leiriä. Meidän pitää miettiä sitä sitten tarkkana se, että, että me, että tietysti lähtevät unionista, mutta ei Euroopasta mihinkään äh, poistu. Ja täytyy olla sitten äh, tärkeänä, tärkeässä roolissa sitten edelleenkin esimerkiksi digitalisaation ja äh, yhteydessä. Yhteydet on säilytettävä eikä pidä tehdä sitä virhettä, että, että, että, että heippa, että teemme elämän todellakin hankalaksi teille. Ei se näin mene tietosuoja. No, tämä, ää, kaikki ää, ajoneuvoissahan on näissä ää, tietokoneissa ää, paljon kaikkea tietoa. Automatisoitu autoilu on tulevaisuuden haaste. Tietojen pitää pysyä sitten auton omistajan hallussa tietenkin, eikä, eikä vuotaa minnekään muualle. Lukajevska kyseli näistä liikkuvuuspakettien roolista kuluttajille. Me täytyy tietysti aina varmistaa sitten, että ettei tästä tule liian byrokraattista millään, millään muotoa yksityiselle kuluttajalle mitä sitten tästä linjauksesta, mitä mainitsit me täytyy tässä olla mitä huoli siitä, etteivät säännöt muodostu liian motkikaksi. Asiat ovat joskus liian monimutkaisia. Kaiken kaikkiaan Euroopan union, unionissa on tähän taipumusta niin kuin jäsenmaissa keskenäänkin, mutta yritämme tästä tehdä mahdollisimman yksin. Kuluttajahan lopulta aina maksaa kaiken. Sitten Koch äh, kysyi, että äh, mistä? jätti, jätti äh, rekat, tässä oli kysymyksen. Niin, ymmärrän, ymmärrän tietysti ää, ää, Ymmärtääkseni, jos yhtä ajoneuvoa vain käytetään, niin silloin kustannukset laskevat 30 prosentilla. <clears throat> Tietysti kuitenkin tästä jättiläisrekoistakin huolimatta halutaan saada kuljetuksia mahdollisimman paljon raiteille, mitä enemmän kilpailua sille on, niin sitä tavallaan huonompana kyllä pidän asiaa. Ei meidän pitää ajatella vaikkapa näitä ulosmenokaistoja, erkanemiskaistoja moottoriteiltä, niin nehän tukkeutuvat tällaisten jättirekkojen siellä sampaillessa. Mutta eh, minä olen sitä mieltä, että kiskoliikennestä löytyy ratkaisu. Sitä, kun tässä liikkuvuuspaketissa on korostettu ja samalla Lannella on sitten eh, jatkettava tämmöisen tällaiset ympäristöystävälliset jättirekat sitten ovat oma, oma asiansa. Kun puhutaan nyt vaikkapa näistä erilaisista päästöistä, niin, niin tietysti öö, on raideliikenne, mutta puhuttiin tästä kesäaikaa säännöksessä, katsotaan nyt sitten mitä, mitä asianomaiset päättävät. Anteeksi, tässä nyt näköjään venyn ja vanun liikaa aika alkaa olla osaltani loppu selkeästi, mutta minun henkilökohtaisen näkemykseni on, että, että meidän pitäisi eh, luopua siitä, mutta mutta Saksan eh, liikenneministerin kanssa meillä on hyvät, hyvät välit ja ollaan hyvässä hengessä tästä keskustelut aiheesta. Niin minä olen jään, eh, Jänn, miettimään äh, tuomioistuimen päätöksiä. Ymmärrän tietysti että kun Saksassa on tämä äh, äh, tiemaksu, niin on, mutta, mutta siinä kun tämä malli odottaa sitä, että, että, että se kohdistuu vain vain omiin kansalaisiin. No, tämä voidaan sitten ulottaa kattamaan monta muutakin sektoria Euroopassa, joka lopettaisi sitten tällaisen solidaarisen käyttäytymisen, jos tälle tielle lähdetään. Ymmärrän tietysti tämän, nämä tiemaksut, mutta se malli on sinällään, jos sitä kannetaan vain ulkomaalaisilta, e, e, sitten, jos ulkomaalaisille on sitten korkeammat maksut kuin oman maan kansalaisille, niin e, siinä saatetaan olla kyllä nyt vaara liukkaalla tiellä. mitään äh, aktiviteettia tässä asiassa ei, ei ole menellä. Mutta, äh, mutta, mutta esimerkiksi ajatellaan, että tämä menetetyt äh, rautatieyhteydet ovat tärkeä Schöbrunista, Ober, Obervallista Frickbergiin – se oli monarkian aikana erittäin tärkeä rautatieyhteys. Se on alun alkaen näihin tar- tarkoituksiin rakettiin, mutta sitten siinä maailmansodan tuoksinnassa tämäkin ratayhteys menetettiin. On tietysti se tämän ratayhteyden uudelleen elvyttäminen käyttöön voisi olla erittäin tärkeää ja se kiinnostaa meitä, meitäkin kovastikin. De Monta, De Monte edustaja varmaankin se, saitte sen käsitykset, että tämän meidän sloganimme Eurooppa suojelee Mm, ansiosta tilanne on äh, ihan karannut, mopo karannut täysin käsistä. Itävallassa ei se nyt näin ole, emme tässä nyt aja sitä takaa, mitä te tässä pelkäätte. Äh, jos ajatellaan vaikka äh, Schengenin rajojen antavaa suojaa, että niitä vartioidaan, ei niitä, että rajat suljetaan. Eurooppa, joka suojelee, on myöskin tämä liikenneturvallisuus alan, alan termi. että pitää olla avoin, Euroopan pitää mm. kehittyä, sitä pitää digitalisoitua. Ja kysymys, mikä meidän roolimme tässä maailmassa on, meidän pitää avata ovemme maailmalle tietenkin, mutta täytyy sitten miettiä, että minkälaista vaikutusta siitä sillä on meidän elämäämme. Vaikka terrorismin leviäminen on sitten tällaisen turvapaikanhakijoiden kaapuun verhoutuneena tänne työntävät, niin sitä, se aiheuttaa tietenkin tällaisen suojelun, suojelun tarpeen. Ja, ja jos kerran käytetään tätä järjestämään väärin tai jotain muuta mahdollista, edustaja Manesku kysyi Tonavan strategiasta. Meillä luvassa marraskuussa konferenssi tästä. Se, jokin laivoilla kulkee merkittävä määrä tavaraa ja ihmisiä ja semmoinen tämmöinen keskuspaikka-ajattelu on tässäkin olennaista. E, tietysti, jos tähän tarvitaan tällainen yhteinen päätös, hallinnollinen päätös näiden, näiden yhteyksien säilytämiseen. Herra ministeri, sitten johtopäätökset. Meillä on vielä yksi tärkeä keskustelun aihe esityslistalla. Eli vielä teille antaisin yhden minuutin ja sitten puheenvuoro täytyy päättää. Eli johtopäätökset nyt yhdessä minuutissa. Jos teillä on vielä sitten myöhemmin lisäkommentteja, niin niistä on mahdollisuus puhua myöhemmin. Ja, äh, noch kurz eingehen vor dem yhä lyhyesti vielä tästä eh, liikenneturvallisuudesta ja, ja yhdistämällä liikenteestä. Ja, eh, ja sehän on eh, erittäin tärkeä tavoite. Pahoittelen, että en kyllä ehtinyt, ehtinyt vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta täällä kaikki on kirjattu muistiin kyllä ja otettu korvan taakse. Lopuksi totaisin vielä, että parlamentin ja valiokuntien yhteistyö on kannalta erittäin tärkeää, jos me olen tavallaan äh, parlamentissa istunut vuosikausia, että tiedän, miten tärkeässä roolissa parlamentti tässä on. Ja aina kun on, on tällaisia äh, äh, asioita tulee käsiteltäväksi, ne niin pitää yhdessä keskustella. Jos tuntuu siltä, että tässä lähdetään niin kuin ikään kuin vaarille raiteille, olen taipuvainen etsimään mahdollisimman hyviä ratkaisuja yhteistyöt ja vuoropuhelun kautta. Ja tästä tilaisuudesta kiitän nyt aivan erityisesti tähän heti kauteni alkuun. Kiitos. Merci, monsieur le ministre. Kiitos, herra ministeri. Silloin kun olemme kiukuissamme, niin se kyllä teille välittyy. Mehän olemme aina rehellisiä, suorapuheisia. Eli jos joku mättää, niin sanomme kyllä varmasti sen teille suoraan. Te puhuitte painopisteistänne, liikkuvuudesta, ilmastohaasteista, energiahaasteista. Meillä on myös tieliikenteen turvallisuuteen liittyvä haaste edessämme. Me haluamme päästä eteenpäin, koska kyse on kansalaisten jokapäiväisestä elämästä Euroopassa. Painan mieleen teidän sanomanne lauseen, eli Euroopan pitää pysyä avoinna ja myös avoinna muuhun maailmaan. Kiitos teidän sanoistanne ja nähdään pian. Écoutez, nous allons reprendre nos travaux. Je vais de... Me jatkamme työtämme. Pyytäisin nyt. Äh, missä herra Rutters onkaan? Näin hänet juuri äsken. Komission edustaja, tulkaapas tänne minun viereni. Ei tarvitse pelätä. Alors, le prochain point à l'ordre du jour. Seuraava kohta esityslistalla on komission alustus aiheena verkkojen Eurooppa-väline. Ja aivan erityisesti luonnollisesti tämä liikennesektorin osuus. Liikennevaliokunta saa nyt tietoa tulevasta verkkojen Eurooppa-välineestä ja siitä, miten se suhtautuu laajemmin tähän politiikan alaan. Me puhumme myös liikennejärjestelmien modernisoinnista, tulevista haasteista ja myös ITRE-valiokunnan osuudesta. Me aiomme ITREn kanssa saada aikaiseksi yhteisen kannan. Tämä koskee koko liikennesektoria ja myös digitaalista alaa. Tervetuloa valiokuntaamme. Me olemme hieman aikataulusta myöhässä herra Rutes. Saatte vain kuusi minuuttia puheaikaa, ette kymmentä minuuttia. Tällä tavalla sitten esittelijä voi reagoida. Kyseessä ovat edustajat Telitska ja Marinescu. Varmasti he kommentoivat tämän jälkeen. Nyt olkaa hyvä, komission edustaja. Puheenjohtaja Parahin Karima, kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta puhua valiokunnassa meidän Verkkojen Eurooppa-aloitteesta. Sehän on hyvin tunnettu ehdotus. Omat perinteensäkin tällä valiokunnalla on. Ehkä voin aika lyhyesti puhua, kuten toivoitte. Otan ja siirryn englannin kielelle, jos teille sopii. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin ottaa esille tärkeimmät kohdat. Ja seuraavalla kalvolla nähdäänkin budjettiehdotus, joka komissio on tehnyt tälle välineelle. Se oikeastaan jatkaa siitä, mitä meillä jo on. Komissio totta kai tuntee hyvin TEN-T-asetuksen taustat ja se ehdotus myös 2013. Ja totta kai se ehdotus on jatkuva jo tälle, kun TEN-T pitää toteuttaa 2030 2050 niin siinä on kaksi kauttakin pitkän aikavälin talousarviota mukana – Tästä näette diasta ne budjettikohdat, jotka tässä ovat mukana. Ensinnäkin kohesio ja turvallisuus ja puolustus. Ja tästä näette myös, että on muitakin varjoja käytettävissä tenteen noudattamisesta. Horisontti ja muut välineet. Seuraava kalvo. Haluaisin ottaa sille muutaman avainkysymyksen mielestäni kaiken kaikkiaan. Tässä on ihan tuttua tavara, tässä on muutamia dioja kyllä tarjolla, mutta käy, menen yli ja ohi ne. Seuraavilla kalvoilla on tässä, että Ensinnäkin me olemme esittäneet, että se jäätään kahteen osaan 60-40 prosenttia. 60 prosenttia TEN-T-verkon kehittämiseen, 40 prosenttia ten uudistamiseen. Kannattaa tarkkaan lukea nämä tiedot, koska ensimmäisessä osassa nähdään, että 60 prosenttia on jaettu puolestaan ydinverkostoon käytäviä varten, 75 prosenttia 10 muita osia varten ja sitten kattavaan verkkoon 15 prosenttia. Tämä on oikeastaan vastaus varsinkin komissiolta, koska me olemme aina käyneet läpi myös kattavat verkot ja pienemmät rajat ylittävät ah, kohdat. Eli jos päästään 15 prosenttiin, niin se on merkittävä lisäys, jotta voidaan nämä kattavat jotkut huomioida. Se on tärkeä puheenjohtaja, kun kerran 2050 vuosi niin tulee vastaan kohtaan. Ja sitten tämä 40 prosenttia on tärkeä sekin. 40 prosenttia, ja tämä jakokin on tärkeä. Siinä puututaan sekä ydin että yleisverkkoihin. Ja kun miettii, miten siinä mukana sitten on ja miksi näin on tehty, niin tästä näettekin, että tässä 40 prosentissa on kaikki sovellukset, esimerkiksi VTMIS, Cesar, mainitakseni vain kaksi VTMIS, ei koske pelkästään käytäviä tai ydinverkkoa, vaan sitä pitäisi myös yleisverkossa toteuttaa. Tämä koskee totta kai muitakin yhteentoimivuusohjelmia turvallisuudesta, tieturvallisuudesta, eli ei tätä voida että pelkästään ydinverkkoille. Eli Tämä 60-40 jako on valittu tarkoituksella niin, että se kattaisi sekä perusrakenteet ensimmäisen painopisteen ja uudenaikaistamisen. Seuraava dia, kiitos. Ja sitten tässä on tämä uusi tulokas, sotilaallinen liikkuvuus. Voitte varmasti miettiä, mitä se oikeastaan sitten tuo mukanaan. Niin totta kai to- toimintasuunnitelmassa on selvät kuvaukset siitä, että heinäkuussa ja syyskuussa määritellään tarpeet sotilaallisesti. Ja sitten niiden pohjalta voidaan yksilöidä puutteet, joita vielä on siviilipuolella ja sotilaallisella puolella. Sen jälkeen voidaan ajatella sitten kaksikäyttötuotteet. Se on erittäin tärkeää. Emme halua investoida pelkästään sotilaalliseen sellaisenaan, se on mahdotonta. Eli aivan selvää on, että mitä investointeja tehdäänkin, niin se rajoittuu ten tehen. Se on ensimmäinen tae. Toinen tärkeä tae on puolestaan se, että tämä raha tulee verkkojen Eurooppa-välineen kautta käyttöön. Eli tässä on tavallaan kaksi taetta. Ensinnäkin se, että pidetään kiinni vain ydin- ja kattavan verkon osalta TNTstä ja sitten vielä verkkojen Eurooppakin. Ja se onnistuu vain kaksikäyttötuotteiden osalta. Totta kai toivomme, että tällaista tilannetta tulee, että joudumme käyttämäänkään tätä sotilaallista liikkuvuutta sellaisenaan. On hyvä olla kuitenkin valmiina ja huomioida se. Olemme sitä mieltä, että tämä on ihan järkevä tapa käyttää tämänkin tyyppistä kaksi käyttöä verkkojen Euroopassa. Sitten seuraava dia, kiitos. Tästäkin näette kolme eri talousarviota verkon Euroopassa, yleistalousarvio, sotilainen liikkuvuus ja sitten kohesiovarat. Ja tässä on jotain uutta kohesion osiossa verrattuna edelliseen kauteen. Tämä uusi ehdotus on, että ei osoiteta sataprosenttisesti tätä kansallisesti, vaan 70 prosenttisesti kansallisesti ja 30 prosenttia käytössä kohesio maille kilpailun pohjalta. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan huomioida kaikki verkot. Kun ajattelee tätä yleistä budjettia, että kaikki menisi kilpailun pohjalta, niin se on erittäin iso osa rajat ylittäviin sekoihin mennyt noin 80 prosenttisesti. Me haluaisimme pikkuhiljaa kohesioarjoakin osoittaa tähän suuntaan että rajat ylittävät näkökohdat tulisivat huomioiduksi vahvasti. Kaikki kohesiomaat varmasti voivat tarjota tällaisia hankkeita, tonava, raideyhteydet, satamat. Tämmöisiä hankkeita on kaikilla, koska teen, teen luonne on se. Ja siihen suuntaan pitää mennäkin pala palalta. Siksi tässä erotuksessa huomioidaan, että ei pelkästään ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen päästään tähän kilpailuun, vaan osa rahovaroista on, on jo käytössä. Tämä on tavallaan uusi tenteen visio, eli jatkossa ehkä tämä sitten toteutuisi kohesio osiossakin. Ja sitten viimeinen dia, joka liittyy yhteisrahoitusasteeseen. Tässäkin on muutosta tulossa, eli 50 prosentista rajat ylittäviin 25 prosenttiin kohesioon Tämä on erittäin tärkeää, koska kohesio-osio sisältää 70 prosenttia yleisesti, mutta me olemme siis tuoneet jotkut hankkeet ja haluamme ne saada päätökseen nykyisin yhteisrahoitusastein. Ja sitten toisessa se on 50, että päästään tähän 30-50 tasolle. Ja sitten puheenjohtaja tämän maantieteellisen osion tämän sivuun. Jäsenet sen tuntevat hyvin, eikä siihen tarvitse mennä. Se olen valmis ottamaan kysymyksiä. Kiitos. Emme haaskaa aikaa, vaan annamme puheenvuorot yhteisesittelijöille. Edustaja Marinesku, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme tavanneet aiemminkin. Varmaankin tiedätte ainakin osittain jo minun kantani. Haluaisin esittää yleiskommentin. Nyt kun meillä on asetus, niin oikeastaan on valtuudet tehdä mitä vain. Te voitte viedä ohjelmien kautta rahoitusta siihen suuntaan, kun toivotte. Eli parlamentilla ei ole tässä sananvaltaa. Ja te valitsette varsinaiset hankkeet. Ohjelmassahan määritellään se, minkälaisia hankkeita voidaan rahoittaa. Tämä siis yleisenä kommenttina. Tämä tilanne täytyy korjata. Te puhutte vapaasta kilpailusta, mutta mitä vapaata kilpailua se on, kun te määrittelette, mihin rahat myönnetään? Ja tämä kaiken lisäksi koskee koko rahoitusta. Ja toiseksi 6,5 miljardia sotilainen liikkuvuus. Ja sitten toinen osuus oli 20 ja risat. Katsotteko, että neljäs osa, ei vain 20 prosenttia, tulisi investoida sotilaallisiin tavoitteisiin? Kyllä tätäkin tulisi vielä miettiä. varmasti tulee sellaisia sotilaallisia hankkeita, jossa tämä 30-70 osuus sitten tulee esille. Te haluatte ratkaista yhden jäsenvaltion köyhyyden muiden jäsenvaltioiden varoilla, koska tässähän puhutaan kohesiopolitiikan kansallisista osuuksista. Ei, en minä usko, että tällä tavalla tätä voidaan hoitaa. On jo määrärahoja, jotka on korvamerkitty liikennesektorille, ja ne on käytettävä todella liikennesektori hyväksi. Tässäpä nämä pääkommentit, joten pienempää kommentoitavakin olisi. Lähetin teille sähköpostia. Mitä tarkoitatte kansainvälisillä järjestöillä, organisaatioilla? ja sillä, että ne tarvitsevat jäsenvaltioiden hyväksynnän. En oikein ymmärrä tätä yhtälöä. Kiitos, edustaja Telitska. Kaksi ja puoli minuuttia, alkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme myös keskustelleet, joten voin vain täydentää sitä, mitä yhteisesittelijä Marinesku jo sanoi on syytä todeta, että tämä on vankalla pohjalla oleva ehdotus, joka voi toimia ja sitä arvostetaan. Eihän se tietenkään täydellinen ole. Pyrkimys on saada aikaiseksi vielä lisäkin yksinkertaistamista. Täytyy katsoa, mikä toimii, mitä meillä on jo, mitkä ovat kustannukset, entäpä digitaalinen ja energia-ala. Ja tässä pyritään jonkinlaisiin palkitsemisiinkin. No sitten Marineskun esille nostava sotilallinen liikkuvuus. Toivottavasti tätä ei tarvitse käyttää. Päinvastoin minä pikemminkin toivon, että sitä joudutaan käyttämään, koska eihän muuten mitä järkeä ole investoida siihen kuutta miljardia. Luonnollisesti yksinkertaistamista halutaan, mutta on tehtävä myös selväksi se, että tämä sotilallinen osuus ja pilari täytyy olla sellainen, että se perustuu olemassa oleville tutkimuksille, hankkeille, täytäntöönpanolle ja niin edelleen. Marinesku korosti jo kohesion merkitystä ja tätä 30-70 jakoa. Pitäisi pyrkiä tasapainon toisaalta kilpailuelementin suhteen. Ymmärrän henkilökohtaisesti tämän painotuksen. Ja toisaalta sitten taas Marineskun esille tuoma seikka ja se, että jäsenvaltioissa toisaalta on ollut se ongelma, että pitää löytää yhteisrahoitusta. Tämä pätee esimerkiksi Baltian maihin. Sitten on muita kohesiomaita, jotka puhuvat epäreilusta kilpailusta. No sitten tämä 60-40 jako. Minä en pidä sitä niinkään relevanttina. Se on oikeastaan vain yksi esimerkki sitä, missä haluaisimme vielä yksinkertaistamista. No sitten yhteisrahoitus, niin sanottu blending. Täytyy toimia niin, että tuloksia saataisiin aikaan, olipa nimi mikä tahansa. Eli on seikkoja, jotka ovat kyllä äh, Marineskun ja Virkkunen, Virkkusenkin tiedossa. Mehän teemme työtämme pienenä tiiminä, jossa tulisi päästä tasapainoon, mutta luonnollisesti äh, nämä ovat painopisteet. Kiitos edustaja Telitska. Sitten jäsenille yksi minuutti. Edustaja Demonte, olkaa hyvä. Hyvin nopeasti kysyisin, mitä uutta tässä on? Brennerin kohdalla ja Triesten ja Vatsan välillä rajan yli. Ja mitä strategiaa on sotilaallisesti esillä? Se on aika olennaista. Haluan tietää, mitä strategioita on, missä halutaan mennä mukaan. Onko kyse silloista, kuten on tullut, puhuttu myös rajat ylittävistä yhteyksistä. Edustaja Zeile, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Well, uh... Kiitos, kiitoksia. Ensinnäkin toteaisin henkilökohtaisesti olen tyytyväinen komission ehdotukseen verkkojen Euroopassa kohesionkin osalta. Ehkä jotkut valtuuskunnat ryhmässä ne ovat vähän erimielisiä joissain asioissa, mutta että siellä on kilpailuosiokin kohesiossa, se on tärkeää. Ymmärrän hyvin, että on jossakin kohesiomaissa alueita ja väestönosia, jotka laskeskelevat sitten jo kuinka paljon tästä saisi. Se ei oikein reilua ole. Meillä on harvaan asuttuja alueita ja tiheän asuttuja alueita, siksi liikenne maksaa enemmän maa, harvaan asutussa maassa. Hankkeet täytyy kuitenkin nyt saada päätöksen, kun on aloitettu. Muuten on kovin hankala sitten ruveta selittämään ihmisille, miksi on pantu satoja miljoonia johonkin, no, eikä sitten kuitenkaan saateta päätöksen seitsemän vuoden aikana mitään. Viime vuonna aloitettiin viimeistä kertaa, ja sitten sen täytyy myös sitten saada päätöksen, tuloksia tarvitaan. Eli että tämä pysyy pystyssä. Edustaja Kramer, haluatte, halusitteko puheenvuoro? Olkaa hyvä. Kiitoksia olen tässä tyytyväinen sen, että rajat ylittävä toiminta tässä on roolissa. Tässä on vanha, vanha ja uutta se, sekaisin. Jos että, et, välttämättä vanhoja ei enää korjata, kun uudet hankkeet nielevät kaikki, kaikki rahat. Tietysti tämä on, onko tässä, tässä nyt tällainen sähkö, sähköistämisaukko, jos ajatellaan nykyaikaistamista tai uusia rakennus Berliinin, Stettinin välinen käytävä ei, ei, ei miellyttänyt Saksaa eikä ole ollenkaan kiinnostunut mistään Puolan yhteyksistä. Minun mm, kysymykseni on se, että millaisia mahdollisuuksia komissiolla todellakin survoa nämä hankkeet läpi sitten tietyt yhteydet, jos eivät kerran jäsenmaat sitä halua. Jos, jos, me, me, Paul Scottinaissa äh, äh, äh, sitten tämän rautaisopun nousemisen jälkeen, niin tämä yhteys otettiin uudelleen käyti. Ja tässä, tässä ajatellaan Puolaan pääsy on todella hankea sieltä uudelta radalta pitää siirtyä vanhalle, koska ei tässä, tässä on kuulemma teknisesti liian vaikeaa. Edustaja Amato, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja halusin nostaa esille ohjelmoinnin 2014-2020. Meillä on tässä hieman hämmennystä, kun ajatellaan budjettia. Ennen kaikkea, kun ajatellaan liikennealan rahoitusta, 30 miljardia kaiken kaikkiaan ja puoletkin vielä, 6,5 sotilaalliselle liikkuvuudelle. Yhdyn tässä kollegoiden hämmennyksen prioriteetit ja vaatimukset eivät ole aivan selkeytyneet, eli suhtaudumme hieman epäillen näiden miljardien käyttöön sotilaallisen liikkuvuuteen 11,3 niin kohesiorahastot ja sitten vielä yleiset mm, tarkoitukset. Kun ajatellaan puolustuspolitiikkaa, niin sitten jää vielä 12,8 miljardia 28 jäsenvaltiolle, vain 40 jotakin prosentteja. Minä olen myös aluepolitiikkaa käsittelemän valiokunnan jäsen. Kun ajattelemme tässä etelästä Eurooppaa, äärialueita, nimenomaan Italia eteläosia, niin miten sitten nämä maat, jotka ovat keskittäneet rahoitusta näihin rajat ylittäviin hankkeisiin, rahoitus menee nimenomaan pohjoiseen, ei ollenkaan etelään. Tätä haluaisimme penätä. Amato. Edustaja Amato. Annan teille mahdollisuuden komission edustajan vastata englanniksi. Kiitoksia. Tulkit, tulkit siellä jo viittilöivät. Äh, koko aamun olette olleet Me Nyt jatkamme pari minuuttia vastauksella. englannin kielellä. 14.45 euh, notre séance. Allez-y.